Good morning, colleagues. Um, I... Hyvää huomenta, kollegat. Voimme lähteä liikkeelle kohdasta 10. Kiitos kollegoille, jotka ovat paikalla. Pahoittelen, että aloitamme hiukan myöhässä. MFF-paketin osana lähdetään tarkastelemaan rajaterveellisuuden viisumipolitiikan rahoitustukivälineen – perustamisen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi. Tässä esittelijän Tanja Fajon. Pidemmittä puhetta Tanja saa puheenvuoron viideksi minuutiksi ensin ja sitten varjoesittelijät saavat puheenvuorot. Tanja. Thank you, thank you. Kiitoksia Claude, kiitos puheenjohtaja. Puhun vähän pitempään kuin viisi minuuttia, mutta toivottavasti on paljon pitempää. Ja puhun Sloveniaa tämä tiedoksi kollegalle. Kiitoksia. Hyvät kollegat. Yksi EUn suurimmista saavutuksista on se, että meillä on rajatarkastukset on vyöhyke sisärajojen sisäpuolelle. Schengen on yksi kourin tuntavista saavutuksista kansalaisille ja yrityksille. Siksi on olennaista ylläpitää Schengen-aluetta, säilyttää se. Schengenin tehokasta toimintaa täytyy tukea erilaisilla politiikoilla, jotka koskevat rajan ylittämisiä, tehokasta viisumipolitiikkaa ja rahoitus toimia, joiden kaavalla voimme täytäntöön panna näitä politiikkoja. Yhtäältä Schengen auttaa hyödyntämään heidän oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen. He voivat osallistua sisämarkkinoiden toimintaan ja se mahdollistaa myöskin ulkorajojen suojelun. Minä esittelijänä pidän myös tervetulleena sitä rahoitusta on, jota on ehdotettu, joka muuttaa ehdotuksia todellisuudeksi. Eli tämä viisumipolitiikka ja rajatarvallisuuden politiikka tarjoaa meille 10 miljardia euroa rahoitusta. Tämä on viisinkertainen kasvu nykyiseen rahoituskehitykseen. EU on kohdannut joukon haasteita, jotka ovat vähentäneet luottamusta yhteiseen eurooppalaiseen projektiin. Meidän täytyy reagoida näihin uusiin haasteisiin. Siksi on hyväksynyt joku toimia erityisesti ulkorajoilla. Muista, että tietokantojen järjestämisen käyttöön Euroopan rajalla, rannikkovartiostoon ja meillä, meillä on myös uusi järjestäjä SN ja TS otan luottamus oli täysin palaantunut. Monet jäsenvaltiot vaativat sisäisiä rajatarkastuksia, vaikka niillä ei ole syytäkään. Yhteistyön sijasta näemme paljon tällaista Trump-henkistä isolationismia. Tämä on tyypillisintä niille jäsenvaltioille, joissa populismi on nousussa tai populistit ovat jo hallituksessa. Ja tämä on surullinen tosiasia ja puolessa EU-hallituksia. Tänään keskityn johonkin pääkysymykseen. pääkysymykseen. Rajavalvonnan tärkein kysymys on sellaisen toimien käyttöönotto, jotka ovat osa integroitua viismipolitiikkaa. politiikkaa nämä toimenpiteet pitää määritellä ja meillä täytyy myös olla turvalausakkeita niin, että voimme taata eu asianmukaisen suojelun niin kuin myös ihmisten vapaan liikkumisen EUssa. Komission ehdotus keskittyy mielestäni liikaa turvallisuuskysymyksiin ja vähemmän maahanmuuttovirtojen parempaan hallintaan. Ei ole mitään ehdotuksia rajan ylittämisen helpottamiseksi ihmisille, jotka matkustavat hyvässä uskossa, jotka eivät mitään uhkaa EUlle muodosta. Viisumipolitiikkaa myös rahoitetaan tästä välineestä ja tämä politiikka on kulttuurille ja turismille ja taloudelle elintärkeä väline. Siksi meidän täytyy taloudellisesti viisumipolitiikkaa tukeakin. Ja siksi me nähdäänkin sen rahoitukselle minimikynnystä. Jokaisella toimella täytyy olla rahoitustukena, muuten se muuttuu toimiksi. Täytäntöön painossa täytyy ehdottomasti kunnioittaa perusoikeuksia ja vapauksia. Emme voi kiertää tätä kysymystä. Ja sen takia Minun mietintäni työskentelee tämän kysymyksen parissa. Meillä on käytössämme uutta teknologiaa ja olenkin ehdottanut li- joka ehkäisee perusoikeuksien rikkomukseen henkilötietojen käsittelyssä. Tämä koskee erityisesti kolmansia henkilöitä. Ja myöskin keskitymme syrjinnän ehkäisemiseen ja haavoittuvassa olevien, asemassa olevien ryhmien suojeluun. Näitä toimia rahoitetaan ulkorajoilla, mutta myös merirajoja täytyy valvoa. Meidän täytyy mainita pelastusmissiot merellä, joissa jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja palauttamattomuusperiaatetta, no reformaa periaatetta. Me tarvitsemme turvalausekkeita, koska näiden oikeuksien rikkominen merkitsisi kansainvälisen oikeuden rikkomista. Tämä välillä auttaisi myös joidenkin ää, toimien rahoittamisen näissä hotspot-leireissä – myös rajoilla jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa niiden ihmisten oikeuksia, jotka hakevat kansainvälistä suojelua, kuin myös lasten oikeuksia. Meidän täytyy helpottaa niiden matkustajan rajan ylittämisiä, jotka matkustavat hyvässä uskossa. Ja jos luomme tällaisen toimeen, vähennämme paineita ja pelastamme myös henkiä Välimerellä. parlamentin äh, ehdotuksen hengessä. Meidän täytyy myös ajatella tulevaa humanitaaristen viisumeiden toimia. Meidän on aika luopua näistä keskittämiskeskuksista ja keskittyä hyvin ratkaisuihin humanitaariset viisumit olisivat tällainen keino. Sitten toimia kolmassa maissa. Meillä on joukko toimia, jota voitaisiin käyttää. Me tarvitsemme paljon turvalausekkeita. Ja tarvitsemme myös toimia hätätilanteisiin. Hyvä täytä, tärkeä osa hyvää täytäntöönpanoa on demokraattinen valvonta ja parlamentin pitäisi ottaa osaa menettelyihin, kuten ohjelmien valmistelu, temaattisiin välineisiin ja delegoituihin säädöksiin, minkä lisäksi komasin on pitäisi osallistaa kansalaisyhteiskunta ja paikalliset elimet kaikkien näiden ohjelmivalmisteluun. Kiitoksia huomiosta, kuuntelemisesta ja odotan ehdottomasti yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden ja komission kanssa. Ja olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitos paljon Tanja. epp varjoesittelijä Ensi Kaloskoilija. Eh, I would like to... Kiitoksia. Haluaisin aluksi kiittää Tanja Fajonia hänen työstään. Odottelemme yhteistyötä kansasi tässä erittäin tärkeässä asiassa. Kansan puolue laatii tarkistuksia, jotka heijastelevat sen kantaa, mutta tärkeimmät huolenaiheemme ovat jo mietinnössä. Me emme katso, että tässä asetuksessa pitäisi olla rahoitusta jollekin, jota ei ole olemassa eikä myöskään ole suunnitteilla. Eli Tanja, olet varmaan samaa mieltä olet poistanut kaikki viitteet uusiin tietojärjestelmiin. Ja ihan oikein katsoit, että rahastolla pitäisi tukea olemassa olevien järjestelmien täytäntöönpanoa ja niiden, jotka ovat uusia, mutta jotka hyväksyttiin silloin, kun tämä sääntö astui voimaan. Ja sitten on humanitaariset viisumit ja niiden rahoitus. Jäsenvaltiota ei voida tähän pakottaa. Parlamentti vai vain tehdä suosituksia tällaisesta välineestä, mutta kuitenkin olet sitten varannut tähän rahoitusta ja olemme eri mieltä. Toiseksi, tietysti pitäisi olla kaiken kattava lähestymistapa. Meidän täytyy katsoa kaikkia ongelmien osia ja miettiä ratkaisuja mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että pitäisi sekoittaa eri rahoitusvälineitä. Se, mikä kuuluu uuteen turvapaikkarahastoon, niin se pitää pysyä siellä. Ja se, mikä liittyy rajavalvontaan, niin se pitää sitten olla omassa rahastossaan. Jos häivitetään tätä eroa, niin se ei ole hyvää politiikkaa, eikä se myöskään ole mahdollista varainhoitoasetuksen nojalla. Eli Tanja, kiitos mietinnöstä ja odottelen jatkotyötä tämän mietinnön parissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, Carlos. ESR nimissä edustan Vistisen. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää hänen tekemästään työstä vaikka pahan pelkään, että ECRn linja on kovin toisenlainen kuin esittelijän. Yleishuomiona pidän melko naivina ja vastuuttomanakin, että vähätellään tämän rahaston turvallisuusvaikutuksia olettaen, ja siteran tässä esittelijä suuri osa ihmisistä, jotka ylittävät rajamme, tulevat bona fide-alueellemme hyvässä tarkoituksessa, eivätkä aiheuta paljon turvallisuusuhkaa EUlle kaiken kaikkiaan. Tämä ei ole totta, vaikka useat parlamentissa jatkuvasti näin toistavat. Haluaisin jälleen kerran painottaa, että tällainen lähestymistapa on mielestäni hyvin vaarallinen ja epärealistinen. Esimerkiksi tarkistuksessa kolme esittelijä puhuu vapaasta liikkuvuudesta unionin sisällä – ja sisäistä rajatarkastuksista. Ehkä voisi selittää, miksi hän suhtautuu näin tässä kohdin vuonna puhennelta ehdosta. Vapaa liikkuvuus ilman rajoituksia totta kai vaatii hyvin turvallisia, varmoja ulkorajoja. Toinen tarkistus, joka on hankalasti ymmärrettävissä, on tarkistus 23, jossa esittelijä – poistaa välineen, joka koskee tulitarkastuslaitteita, että sitä voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin, kuten rajatarkastuksiin ja turvallisuuteen. Tämä mahdollisuus kyllä tukisi yhteistyötä komission ehdotuksen mukaisesti. Mikäköhän on ongelma siinä, että tämä rahasto voisi toimia tehokkaammin? Olin myös esittelen kanssa eri mieltä, kun puhutaan siitä, miten jäsenvaltiot voisivat saada tukea humanitaarisiin viisumeihin, samoin kuin ajatellen tulevaa mahdollista EUn humanitaarista viisumijärjestelmää, kuten äsken EPPn varjoesittelijä hyvin selitti. Ilman yksityiskohtaisempia selityksiä on aivan selvää, että minun ryhmäni kanta on melko toisenlainen kuin esittelijän. Tässä pitäisi painottaa rajaa, hallintaa, valvonta ennen kaikkea niin, että voidaan estää laiton maahantulo ja räätylittävä rikollisuus. Toinen ajatus on tukea yhteistä viisumipolitiikkaa ja tukea laillista matkustamista, oikeutettua matkustamista. Nämä ovat komission ehdotuksessa olevia tavoitteita ja niiden pitäisi olla keskiössä tässä mietinnössä ja pitäisi estää siirtolaisista tuleva turvallisuusuhka, joka uhkaa unionia. Lisäksi pidän ratkaisevan tärkeänä sitä, että voidaan tukea toimia, jotka liittyvät kolmansiin maihin. Siinä mielessä ei pitäisi keskittyä ainoastaan siihen, että valvotaan, identifioidaan, tarkkaillaan, valvotaan laittomia rajanylityksiä, vaan siinä pitäisi voida ajatella toimia, kuten näitä alueellisia maihin nousupisteitä, jotka ovat neuvoston päätelmissä vuoden 2018 kesäkuulta. Kiitos. Budil Vareero, vihreiden nimissä. Yeah. Okei. Okay. Kiitos. Kiitos. Nyt on kollokkeet ilmeisesti päällä. Sanoisinpa, että olen paljolti Rafajanin linjoilla – tässä keskitytään liikaa turvallisuuteen ja maahanmuuttajien, kuten Tanja sanoi. Enkä ole mitenkään samaa mieltä, että on naivia ja vastuutonta mitenkään. Mä uskon, että totta kai humanitaaristen viisumeiden pitäisi olla osa tätä työtä. Otan huomioon, että olemme aiheen parissa työskennelle todella pitkään. Ja työ jatkuu. Ja äänestämme suhteellisen pian. Mietintö heijastaa oikein hyvin meidän vihreiden ajatteluakin. Tarkastelemme voimmeko vahvistaa tätä tarkistuksin edeten samassa hengessä, joissa mietintö on jo kirjoitettu usko, että me välttämättä saavutamme tavoitteen, että kaikki sarajat havataan ongelmia. On niin paljon jäsenvaltioissa, että, että raja avataan. Mutta niin paljon ehdotuksia, jotka menevät toiseen suuntaan. Uskon, että jäsenvaltiot pyrkivät siihen säilyttämään sisärajoja pitkään. Minä tulen tällaista maasta itse. Minä va- vastustan Äh, Jutiraman sillaan rajatarkistuksia, mutta meidän siis pitää avata rajamaisemman paljon. Mutta rajojamme, rajamme koskaan kykene täysin sulkemaan. Ihmiset tulevat tänne tulemaan tänne. Mainitsin yhden asian, joka täällä on jo todettu, kun on laittomasta maanmuutosta. Me olemme jo käsittääkseni tulleet samaan. Miksi meillä sitä siitä, että ei ole laittomia maahanmuuttoja? tässä ei noudata säätöjä, Kysymys on epäsäännönmukaista maahanmuuttoa, mutta laittomia maahanmuuttoja tai laitonta maahanmuuttoa. Toivon, että olisimme jo päässeet pitemmälle keskustelussa kuin missä me nyt olemme. So. Selvästi emme ole vielä päässeet pidemmälle. Tanja, kuulisimmeko vielä komission ennen loppupuheenvuoroa? Selvä, komissio, olkaa hyvä. Very briefly and thank you very much. Ihan lyhyesti. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta ja kiitoksia Fajonille, joka on laatinut tämän mietinnön. Tähän meidän on mennyt paljon työtä ja pari kohtaa, joihin täytyy puuttua, koska ne voivat olla hiukan ongelmallisia tulevaisuudessa. Esimerkiksi poliittisesti pitää katsoa ensinnäkin turvallisuutta, rajan ylitykset. Meillä on enemmän maahanmuuttovirtoja näissä raja ylityspisteissä. Eli meidän täytyy huomata, kuinka tärkeä turvallisuuskysymys on. Ja tässä ehdotuksessa on oikea tasapaino komission mielestä. Pari teknistä kysymystä. Mietinnössä todetaan, että meidän pitäisi käyttää delegoitua säädöstä tässä asiassa. Haluamme varoittaa jäseniä tästä, koska tietysti tämän välinen pitää olla nopea, kun sitä pannaan täytäntöön, ja delegoitussäädös saattaisi vaarantaa tämän. Ja mietinnössä puhutaan myöskin siitä, että yhteisrahoitustaso nostettaisiin 75-80 prosenttiin. Ja muistuttaisin, että nämä ovat välineitä, joissa on kaikkein korkein yhteisrahoitustaso kaikista välineistä. Eli tässä on jopa 90-100 prosenttia mahdollista esimerkiksi teknisessä tuessa ja 75 prosenttia, joka on 25 prosenttia korkeampi kuin rakennerahastoista esimerkiksi. Ja tässähän on 30 prosentin raja. Mielestäni se on liian korkea. Silloin valtaosa jäsenvaltioista ei voisi tulla tähän mukaan. Tämä ei ole teille, teille ehkä merkittävää, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että väliarviointi on 2024 ja katsotaan sitä vuosien 2021, 2022 ja 2023 täytäntöönpanoa. Ja mitä tulee maksuihin tai todellisiin toteutuksiin, niin rahasto päättyy 2029, eli 2023 ei vielä ole edes vielä väli, puolivälissä. Se pitää, täytyy pitää mielessä. Ja tietysti me täytyy tehdä sitoumuksia eri sopimuksiin, mutta sitten kun laitetaan täytäntöönpanoa, niin se on hiukan varhaista. Eli 30 prosenttia on ihan epärealistinen lukema. Ja tässä on puhuttu että 30 prosenttia on alaraja yhteiseen viisumipolitiikkaan ja ymmärrän kyllä tämän perusteen, mutta kuitenkin haluaisin sanoa, että viisumiala on se, joilla täytäntöönpano on ollut hyvin hankalaa tämänhetkisissä rahastoissa. Ja nämä asiat koskevat kaikkia kolmea rahastoa, koska samanlaisia tarkistuksia on tehty kaikkiin kolmeen välineeseen. Ja sitten vielä yksi asia, Nämä blending-toimet ovat jo käynnistyneet. Ja se on mahdollisuus eikä mikään velvoite. Ja lopuksi vielä toteaisin, että mitä tulee laittoman maahanmuuttoon, niin Tämä sama termi, jota on käytetty perussopimuksessa, joten siksi on käytetty tätä termiä. Ja sitten viimeinen asia, yhteistyö kolmansien maiden kanssa kahden prosentin raja. No, suurin piirtein tämän verran käytetään tälläkin hetkellä tämänhetkisestä välineestä, mutta on kuitenkin erittäin tärkeää, että pidämme mielessä, että yhteistyö kolmansien maiden kanssa on erittäin tärkeää myöskin, kun ajatellaan sitä, mistä Fajon puhui. Eli meidän täytyy helpottaa rajan ylitystä. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on tärkeää, jotta meillä on hyvin hallinnoitu ja sujuvaa rajan ylitystä Eli 2 prosenttia on ehkä hiukan alhainen arvo, ja komissio vastustaa tässä asiassa joka tapauksessa näitä prosenttilukemia. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ihan selvyyden nimissä se on mainittu lyhyesti sopimuksissa parlamentin kanta on se, että ei pitäisi puhua laittomuudesta, vaan sääntöjen vastaisuudesta. Laiton ei ole ennen kuin on selvitetty, onko laiton. Eli maahan tullessa sel- selvitetään, onko kyse laittomasta rajanylityksestä. Täällä parlamentissa olemme kymmenen vuoden ajan jo puhuneet sanalla irregular. Tämä on kantamme ollut. Työjärjestyspuheenvuoro on turha. Voinko mä sanoa, anteeksi, minä esitän täällä parlamentin kannan. Irregular, sääntöinen vastainen maahanmuutto. Edustaja Valero siis teknisesti oli tässä ihan oikeassa. I'm just asking you to... Teknisesti hän kiistää tuota. Voisitteko vain lähettää minulle tämän oikeudelliset perusteet tuolle? Kuuntelisinpa joskus ihmiset ennen kuin tuomitset heidät. Saattaa se. Kerrotko, mitä voit löytää sopimukset ja kerrotko oikeusperustan? Jos ette kuunnelleet edustaja Vistisen, niin sanoin juuri, että komissio sanoi sen, mikä on sopimuksessa. Ja minä sanoin komissiolle, että se on lyhyesti mainittu sopimuksessa. Parlamentin kanta on kymmenen vuoden ajan ollut sääntöjen vastainen maahanmuutto, koska laittomaksi voidaan joku tuomita vasta sen jälkeen, kun ollaan unionissa. Onko tämä selvää? Libessä tämä on ainakin selvää. Piste. Sorry, just in my... Uh, niin, anteeksi, mä synnyin tästä. Unohdin, että edustaja Fajonilla on mahdollisuus vielä vastata. Olkaa hyvä. Um, to discuss anymore, I would just short... Ei tässä ole mitään sanottavaa enää tässä vaiheessa. Kiitos puheenjohtaja, että selkeitä terminologiaa meille ja muille kollegoille. Ja kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä, muita kollegoita ja myös komissiota kommenteista. Otan ne huomioon. Päätavoitteeni on löytää oikea tasapaino turvallisuuden ja legitiimin matkailun äh, tasapainottamisen kanssa ja teen kaikkeni löytääkseni parhaat kompromissit vastaisessa työssä kanssanne. Kiitos oikein paljon määräaikatarkistusten jättämiselle 11. päivä joulukuuta. Selvä, siirrytään eteenpäin kohtaan 11. Sisäisen turvallisuuden rahaston perustaminen. Oletteko edustaja Holmajerin paikalla? Edustaja Becker, selvä. Seuraava kohta siis mietintöluonnoksen käsittely esittelijä Monika Holmajer, mutta edustaja Becker puhuu hänen tilallaan. Kiitos tästä. Saatte puheenvuoron viideksi minuutiksi tai vähän enemmäksikin, jos on tarpeen. Olkaa hyvä. And, uh, uh... Kiitoksia. Eli haluaisin esitellä nyt Holmajerin kannan hän ikävä kyllä ei päässyt paikalle. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota ehdotuksesta. Se on erinomainen pohja jatkotyölle. Ja sitten painopistealueet liittyen tähän mietintöön, joka liittyy sisäisen turvallisuuden rahaston perustamiseen. Mietinnössä puhutaan komission suuremmista velvollisuuksista parlamentin suuntaan. Tällä tavalla Olafin tutkimustulokset, mitä tulee säännönvastaisuuksiin tai petoksiin, niin nämä tiedot pitää toimittaa Euroopan parlamenttiin. Ja lisäksi myöskin jäsenvaltioiden vuosikertomukset tulee toimittaa komissiosta parlamenttiin ja neuvostoon automaattisesti yhteenvetoina ja myöskin pyynnöstä. Niitä pitää toimittaa toimielimille, jotta lainsäätäjät pystyvät kunnolla arvioimaan, miten ohjelmia on pantu täytäntöön. Samanaikaisesti, kun ajatellaan erilaisia tarpeita, jäsenvaltioiden täytyy olla joustavampia, mitä tulee jäsenval- näiden varojen käyttöön. Jos olisi vähimmäismenot tiettyjen tavoitteiden osalta, niin näistä mietinnössä on puhuttu ylärajasta yrityskustannuksiin ja meidän pitäisi joustavoittaa ylärajaa, mitä tulee varusteiden hankkimiseen, kuljetuskustannuksiin ja turvallisuuteen liittyvien infrastruktuurien rakentamiseen. Jos jäsenvaltiot itse määrittelevät tarpeensa niin silloin yhteisrahoitus auttaa esimerkiksi verkkorikollisuuden torjunnassa ja erilaisten rikollisten rakenteiden torjunnassa. Ja tällä tavalla voitaisiin antaa kannusteita toimiin tällä alalla. Lisäksi ehtoja tulisi vahvistaa ja kohdassa 13 väliarvioinnissa on puhuttu toisen puoliskon käyttöön ottamisesta, jos 30 prosenttia varoista on jo käytetty. Ja tämä koskee näitä muita mietintöjä, joihin tähän mietintöön liittyy. Ja lisäksi on kansallisia ohjelmia, jotka nyt, niitäkin tulee mukauttaa. Ja kun ajatellaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa – niin silloin täytyy muistaa, että mietinnössä ei ole mitään rajoitteita näiden hankkeiden osalta. Ja jotta jäsenvaltiolla olisi enemmän toimintavarmuutta ja jotta teksti olisi helpompi lukuisempi, niin mietinnössä on todettu liitteessä täytäntöönpanotoimista, jotka siirrettäisiin asetuksen operatiiviseen osaan. Ja jotta voitaisiin toimia nopeasti ja tehokkaasti, meidän pitäisi erikseen hyväksyä työohjelma, joka liittyy alakohtaisiin välineisiin. Ja jotta voitaisiin parantaa arviointeja esimerkiksi indikaattoreita pitää täydentää liitteissä. Ja sitten Pari sanaa vielä jatkotoimista. Kun ajatellaan rahoitusvälineiden samanlaisista rakenteista, niin esitteli ehdottaa, että mahdollisimman pitkälti katsottaisiin turvapaikkaa ja maahanmuuttorahastoa sekä myöskin viisumi- ja rajanylitysvälinettä. Ja meidän pitäisi toimia horisontaalisesti komission ehdotusten mukaisesti – Esimerkiksi kun ajatellaan arviointeja ja raportointivelvollisuuksia. Myöskin pitäisi harmonisoida aikataulut näiden menettelyiden osalta. Ja esittelijä on iloinen siitä, että jatkamme neuvotteluita varjoitoriiden kanssa ja hän odottaa heiltä palautetta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon edustaja Becker. Kiitos, että korvasitte Holmajerin täällä, jotta pystyimme käsittelemään tätä tärkeää aihetta tänään. Nyt varjoesittelijät S- ja D-ryhmän nimissä se Kienge, olkaa hyvä. Grazie, eh, Kiitos, Claude. Kiitoksia kollegalle siitä, että hän kertoi Holmairin mietintöluonnoksesta. Toivottavasti pystymme tekemään hyvää yhteistyötä tämän tyyppisen aiheen osalta, joka liittyy turvallisuuteen. Tilanne muuttuu koko ajan ja meidän pitää toimia koordinoidusti EUn tasolla ja kaikissa jäsenvaltioissa. Toista vielä tärkeään periaatteen omalle poliittiselle ryhmälleni. Korkea turvallisuustaso ei onnistu ainoastaan toimenpiteillä, vaan ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Olen laatinut tarkistuksia ryhmäni nimissä. Ja tavoitteena on korostaa rahaston ennaltaehkäisevää luonnetta ja meidän täytyy puuttua perussyihin, kun ajatellaan esimerkiksi radikalisoitumista. Ja meidän täytyy vahvistaa ennaltaehkäisevää politiikkaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden osalta rahaston pitää olla joustava ja sinne pitää jättää liikkumavaraa riittävästi jäsenvaltioille. Poliittinen ryhmäni katsoo, että joustavuus on tarpeen ja siihen täytyy yhdistää resurssien jako ja avoimuus. Ja meillä pitää olla tavoitteita, jotka on laadittu selkeällä tavalla. Ja toinen tärkeä asia ryhmällämme on se, että kun ajatellaan ihmisoikeuksia, niin niiden pitää olla keskeinen osa kaikkea toimintaa. Eli kun ajatellaan tätä rahastoa, meidän ei pidä antaa myöntä varoja sellaisille, jotka eivät noudata minimistandardeja tällä alalla. Ja kun ajatellaan, miten oikeusvaltiota on loukattu, niin meidän täytyy ottaa nämä asiat esiin tässä valiokunnassa ja meidän täytyy käsitellä näitä asioita tulevina viikkoina. Ja haluaisin vielä kiittää esittelijää ja uskon, että saamme aikaan hyvän mietinnön lähitulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much, Kiitos oikein paljon Cecil. Ja ketä muita varjoesittelijöitä meillä onkaan täällä? Muita varjoesittelijöitä? Aidette France vihreiden nimissä. Olkaa hyvä. Olette varjoesittelijä vihreissä. Kiitos, puheenjohtaja. Periaatteessa kaikki menee ihan oikeaan suuntaan tässä, mutta minulla olisi kysymys artiklaan kolme liittyen. Minusta tästäkin puuttuu se, että tässä yhtäkkiä puhutaan toimista. Mielestäni, miksi tässä on vaihdettu sanaa näiden toimien osalta. Ja sitten 3a kohdassa puhutaan vahvistetusta yhteistyöstä poliisivoimien jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten mitä tulee rahoitukseen, rasismin vastaisten ohjaamien rahoitus poliisille. En haluaisi noin vain antaa tämän olla siellä tekstinä, vaan haluaisin viitata rasismin muotoihin, mutta myös siihen, että otetaan huomioon kansallissosialistinen historia Euroopassa, että vielä kerran koulutetaan poliisit kunnolla, koska näemme, että tämä on todella tärkeää kun ajatellaan, mitä kehitystä näemme Euroopassa tällä hetkellä. Kyberrikollisuuden pitäisi olla painopistealue, se on oikein tärkeää. Ja toimet, joilla väärinkäytösten ilmiantajat saavat tukea, suojaa. Kiitos. Kiitos edustaja Frans. Tässä väriesittelijät. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Go to the commission. Komissio. No. Mr. Becker, any last word? Edustaja Becker, haluatteko te käyttää loppupuheenvuoron? Jos ei, niin kiitos vielä kerran siitä, että olitte Holmajerin paikalla 6. joulukuuta, eli melko pian on määräaikatarkistusten jättämiselle. Kiitos edustaja Becker, että olitte täällä Holmajerin tilalla. Kiitos oikein paljon. Kohta 12. Joudumme lykkäämään tämän esityslistan kohdan käsittelyn joten keskeytämme. Keskeytämme kymmeneksi minuutiksi kokouksen. Jatketaan kymmeneltä. Kymmenen minuutin tauko. Jatkamme kello kymmenen. Because, um, because point 12 Koska jouduimme lykkämään kohdan 12 käsittelyä mistä riippumattomista syistä. Yeah, the rapporteur has asked for the... Esittelijä on pyytänyt tätä lykkäystä. Eli keskeytämme kokouksen kymmeneen asti. Pahoittelut. So 10 o'clock, colleagues, we Kymmeneltä jatketaan. Sorry, haven't... Okay. Dear colleagues, just an... No niin, hyvät kollegat. Päivittäisin vähän aikataulua. Halusimme aloittaa kohdan 13 käsittelyn. Me odottelemme Mirjam Dalia. Hän on koordinaattori toisessa valiokunnassa. Ja siellä äänestys on juuri päättymässä tällä samassa rakennuksessa. Eli jos voisimme vain muutaman minuutin vielä odottaa, kunhan hän on siellä valmis, niin hän tulee tänne. Pahoittelen tätä viivästystä. As colleagues know that there are heavy votes in other committees. Kuten kollegat tietävät, niukkoja äänestyksiä muissa valiokunnissa ja hän on siellä koordinaattorina, joten pahoittelen tätä viivästystä. Hän tulee kyllä paikalle ihan pian. Okay, colleagues, uh, thank... No niin, kollegat. Kiitos, että jaksoitte odottaa. Ja kiitos Mirjam, että kiiruhdit tänne takaisin. Kiitos kärsivällisyydestänne kollegat. Olemme kovin kiitollisia. Olemme tilanteessa, jossa koordinaattorit ja muutkin kollegat ovat kiireisiä myös muissa valiokunnissa. Kiitos, että autoitte kärsivällisyydellänne kollegaa, joka koordinoi äänestystä toisessa valiokunnassa. Nyt saada mietintöluonnoksen käsittely. Turvapaikka- perustaminen pidemmittä puhetta Mirjam. Ole hyvä. Chair, I'm um, so sorry for... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi myöhästymisestäni. Kiitokset ymmärtäväisyydestäni. Ehkä kestää hetken ennen kuin hengitykseni tasaantuu. Mutta puhunpa nyt kuitenkin, oli mikä oli. Tämä on ihan kuin tämä Strictly Dancing. No niin, henki tasaantuu. Voin sanoa, että tämä on ää, maahanmuuttorahastoa koskeva päätös. Ja kysymys on myös sektoriohjelmasta seuraavassa rahoituskehyksessä. Kulkeeko henki? parlamentin esittelijänä, joka koskee tuosta, joka luo tämän maahanmuuttorahaston seuraavan monivuotisen rahoituskeskuksen aikana. Haluaisin olla tilanteessa, jossa Euroopan unioni noudattaisi lupauksiaan. Ja toisekseen haluaisin, että yhteinen maahanmuutto- turvapaikkajärjestelmä äh, saisi tukea. Haluaisin myöskin inklusiivisen järjestelmän ja myöskin kestävämmän puolustuspolitiikan äh, säännönmukainen äh, maahanmuutto ei ole kysymys, jonka muutaman äh, rajamaan pitäisi kohdata yksi, koska maahanmuutto taloudellisten maahanmuuttajien kysymys se oli sellainen kysymys, joka vain muutamien maiden pitäisi kohdata. Sanoisinpa, että tämä on paitsi eurooppalainen myös globaali haaste. Tämä rahaston luominen on, saada aikaan 10,4 miljardin euron budjetti, joka keskittyy turvapaikkamaahanmuuttoon ja integrointihaasteisiin. Ja esittelijänä haluan, että rahasto vastaa tavoitteita, tarkoitus antaa välttämätöntä toko jäsenvaille. Ja kysymys on myös toimista, joilla vastataan niihin haasteisiin ja käytetään hyväksi niitä mahdollisuuksia, joita maahanmuutto tarjoaa. Ja sitten täytyy noudattaa oikeudellisia velvoitteita ole Maltalta ja olemme turvapaikkaan hakijoiden ja maahanmuuttajien reitiltä, jotka matkustavat aikaa huterilla laivalla kohti Euroopan mannerta. Ja ymmärrän ensikäteisesti, mitä tarkoittaa, että jäsenvaltio kohtaa maahanmuuttokriisin usein siinä ja ongelman kanssa yksin. Ja tiedän, kuinka tärkeää on osoittaa solidaarisuutta muiden jäsenvaltioiden kanssa, saman, jotka ovat samassa tilanteessa. Mietinnön ytimessä on se, että otettaisiin käyttöön minimiprosentit kullekin tavoitteelle sekä kansallisessa ohjelmassa että temaattisessa välineessä ja tavoitteessa artiklassa kolme kohdataan. Sillä pitäisi kohdentaa ainakin 20 prosenttia rahoitusta. Me olemme kaikki selvillä siitä, että jäsenvaltiot hieman joustavuutta varojen kohdentamassa, mutta vilpittömästi uskon, että joustavuuden ei pitäisi toteutua eri välineiden kärsien resurssit pitää jakaa reilusti ja seurattavalla tavalla, mitä tulee unionin rahoitukseen. Ehdotetaan myös 5 prosentin kattoa kolmansien maiden toimien rahoittamiseksi, minusta unionin pitäisi lisätä vastuujakoita jäsenvaltioiden kesken. Ja tämä näkyy myös tarkistuksissa. Ihmiset, jotka saapuvat Eurooppaan, tarvitsevat ää, tukea ja mahdollisuuden nauttia oikeudenmukaisesta ja reilusta äh, maahanmuutto- ja turvapaikkaprosessista mukaan lukien ne, jotka kovat haavoittuvia ryhmiä, kuten lapset ja myöskin sukupuolivähemmistöjen kuuluvat henkilöt. Yhteisten säädösten asetuksen mukaan tämä kumppanuusperiaate, sen täytyy olla osa tätä asetusta. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset työskentelevät eturintamassa turvapaikan hakijoiden kanssa ja heidän ponnisteluillaan pitää tukea. Ja uusia artikla onkin lisätty tässä tarkoituksessa heidän osallistamiseksi. Samoin niiden kansainvälisten organisaatioiden, jotka auttavat valtiota ja ovat auttaneet niitä asianmukaisesti pärjäämään maahanmuutta turvapaikanhakijoiden kanssa. Kummankin ohjelman sen välinen pitäisi ottaa huomioon paikallisten ja alueellisten viranomaisten mukaanottamisesta, jotka usein päivittäin kohtaavat kentän todellisuuden. Sen lisäksi jätetään johdanto-osaan tarkistusta, jotta tässä otetaan jälleen integraatio mukaan. Ja kun ajatellaan tilannetta tällä hetkellä, ei ole riittävästi turvallisia polkuja Eurooppaan, jotka tarvitsevat vaihtoehdon vaarallisille teille saapua Eurooppaan, ja siksi haluamme, että valtiot perehtyvät mahdollisuuksia, joita on olemassa, erityisesti sellaisiin, jotka voisivat tarjota taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän ratkaisun. Me tarvitsemme myöskin kestävän palauttamispolitiikan, joka katsotaan tehokkaasti ja inhimillisesti. EUna meillä on velvollisuus suojella ihmisiä, joilla on oikeus kansainväliseen suojeluun, mutta myöskin oikeus palauttaa ne ihmiset, joilla ei ole oikeutta pysyä Euroopassa. Tämä palauttaminen on yhtä tärkeää hyvin toimivan turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmän kannalta. On mahdollista, että toimia ja kolmessa maassa rahoitettaisiin tämän katon alla ehdotetaan 5 prosentin kattoa. Ja jos rahasto tukisi toimia kolmessa maissa, näiden toimien pitäisi olla täysin EUn ulkoisten po- politiikkojen ja rahoitusvälineiden sääntöjen mukaisia. Ja lopuksi painottaa sitä Euroopan parlamentti toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä ja tehtävässä pitää komissiota tilivelvoisena, Sen on oikeutettu saamaan asiakirjoja, indikaattoreita ja muuta tietoa ja myöskin vuotuisia tuloskertomuksia. Ja nyt odotan kuulemaan niin varjoesittelyiden näkemykset ja odotan myöskin yhteistyötä hyvässä yhteistyössä hengessä. And... Kiitos paljon edustaja Dalli. Nyt kuulen varjoesittelijöitä EPPn nimissä edustaja Coelho Carlos. Thank you, Chair. Kiitoksia. Lenars on äänestämässä työllisyysvaliokunnassa juuri tällä hetkellä, joten minulla on kunnia puhua hänen nimissään Dalin mietinnöstä. Lennars haluaisi kiittää Dallia hänen tekemästään työstä ja erityisesti osallistavasta tavasta, jolla työtä on tehty. Kaiken kaikkiaan tekstissä on myönteisiä kohtia ja se on hyvä pohja jatkotyölle. Lenars on esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että mukaan pitäisi ottaa solidaarisuus ja vastuunjako jäsenvaltioiden välillä. Sen pitää olla rahaston tavoitteena. Tällä hetkellä jotkut jäsenvaltiot ovat yhä kauempana näistä periaatteista. Ja se on kuitenkin turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmän ytimessä. Siksi tätä tulee korostaa. Se on erityinen tavoite rahastossa. Lisäksi Lennarts pitää hyvänä esitellen kantaa, joka liittyy kansallisten ohjelmien jakoavaimeen, ja meidän pitää keskittyä laittomien maahanmuuttajien palauttamiseen, koska tämä on merkittävä kysymys. Hän on samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että 40 prosentin tasosta täytyy pitää kiinni, jotta voidaan torjua laitonta maahanmuuttoa ja tukea palautuksia, kuten komissio on ehdottanut. Ja kaiken kaikkiaan komissio on tehnyt hyvän ja tasapainoisen ehdotuksen, joka liittyy varojen jakoon, ja meidän tulisi säilyttää tämä tasapaino. Kun ajatellaan tulevia haasteita, meillä pitää olla riittävän joustavat puitteet. Ja siksi Leenats ei katso, että minimitaso kulujen osalta olisi paras tapa edetä. Hän katsoo, että meidän täytyy osoittaa rahoitusta tämänhetkisiin tarpeisiin. Esittelijä on tehnyt hyviä tarkistuksia, joka liittyy kolmansien maiden rahoitukseen, mutta tällä hetkellä katsomme, miten voidaan vahvistaa yhteistyötä alueella. Meidän ei pidä rajoittaa rahoitusta ainoastaan tiettyihin kolmansiin maihin. Muutkin maat voisivat saada rahoitusta silloin, kun sillä on myönteinen vaikutus kriisin ratkaisuun. Lenats odottelee hedelmällistä yhteistyötä Dalin, muiden varjoesittelijöiden ja kaikkien valiokunnan jäsenten kanssa. Kiitos. Kiitos Carlos. ECRn nimissä varjoesittelijä Kristiina Winberg. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä tiedoista. Tämän rahaston osaltahan näemme valtavaa lisäystä. Aivan valtavaa. Ja minulla olisi nyt vähän näkökantia siihen, miten varat tulisi jakaa. Tämä luku 40 prosenttia. Palauttamisten osalta pitäisi, sitä pitäisi korottaa, kun nähdään, että monet ihmiset ovat laittomasti tulleet maihimme, erityisesti Ruotsiin omaan maahani. Me tarvitsisimme paljon apua juuri palauttamiskysymykseen. Mitä sitten tulee laillisiin reitteihin? No siitä voidaan keskustella. Kyllä me näemme, että EU pääsee ihan hyvin laillisia reittejä. Meillä on kiintiöpakolaisia ja muita keinoja, joten tässä minulla olisi vähän näkemyksiä myös. Kotouttaminen on toinen tärkeä kysymys. Tässä voitaisiin mielestäni vahvistaa rahastoa juuri siksi niin, että voitaisiin kotouttaa meille tulevia, jotta heistä tulee yhteiskunnan osa paremmin, saada vähän enemmän järjestystä tähän kysymykseen. Tässä minun kantani. Kiitos. And, uh, I don't think we have any other... Ei taida olla muita varjoesittelijöitä täällä nyt paikalla. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Cecil. Cecil Kienge, olkaa hyvä. Grazie. E, Kiitoksia. Kiitos Mirjamille tämän rahaston esittelemisestä. Se on hyvin tärkeää. Halusin puhua tietyistä asioista, jotka ovat tärkeimpiä. Kausi, jota nyt elämme, on aika monimutkainen ja monissa jäsenvaltioissa sen sijaan, että parannetaisiin kotouttamispolitiikkaa, niin siellä onkin käytetty varoja kotouttamispolitiikasta ja näitä ver- rahoja on leikattu. Tämän rahaston kautta voimme saada ihmiset ymmärtämään, että kun jäsenvaltiot tekevät leikkauksia näistä rahastoista, niin silloin pitäisi parantaa suoraa pääsyä, kun ajatellaan paikallistason viranomaisia tai järjestöjä, jotka vastaavat kotouttamisesta, koska jos ne ovat varaisia, riippuvaisia näistä rahastoista, niin silloin kotouttamispolitiikka on vaarassa Euroopassa. Ja tätä tulee korostaa, koska tämä on hyvin ajankohtainen kysymys monissa jäsenvaltioissa. Hyviä käytänteitä on jo vaihdettu, mutta niitä on jouduttu nyt sitten lopettamaan tai ottamaan takapakkia. Jollain tavalla meidän pitäisi luoda parempi tilanne ihmisille, jotka elävät laittomasti ja näkymättömästi. Ja tulokset ovat usein päinvastaisia kuin mihin pyritään esimerkiksi turvallisuuden alalla. Ja silloin luodaan epävarmuutta, mutta tämän rahaston kautta me pystyisimme toimimaan. Ja toisaalta sitten palauttamispolitiikka – Haluaisin todeta, että ihminen voidaan palauttaa, mutta se pitää tehdä arvokkaasti. Koskaan ei pidä irrottaa palauttamispolitiikkaa perussyiden tutkimisesta. Me emme voi palauttaa ihmisiä tilanteeseen, josta he ovat paenneet. Ja palauttaminen ei ole riittävää politiikkaa. Kotouttamispolitiikka sekä vastaanottavissa maissa että lähtömaissa on tärkeää. Ja jos me korostamme tätä seikkaa, niin varmasti me pystymme vahvistamaan tätä osaa. Ja lopuksi vielä kotouttamispolitiikka liittyy usein turvallisuuteen ja siitä vastaa usein sisäministeriö. sisäministeriö. Miksei jäsenvaltiossa olisi rakenteita tai ministeriö, joka nimenomaan käsittelisi näiden varojen hallinnointia kotouttamisen osalta. Kiitos. Kiitos paljon Cecil. Mirjam, vielä loppuun puheenvuoro ehkä. Määräaikatarkistusten jättämiselle on kuudes päivä. Kiitos. Kiitos kollegoille syötteestä. Kaksi kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin koskien Dublinin asetusta artiklaa 17, koska artikla 17 asetusehdotuksessa heijastella komission ehdotusta, mutta tässä suhteessa ehdotukseni olisi tehdä tarkistuksia, jotka heijastavat parlamentin kantoja. Ja nyt käyn varjoesittelijöiden puoleen. Josko he haluaisivat sitten allekirjoittaa nämä tarkistukset toisekseni liitteiden suhteen, Useampia tarkistuksia on tehty liitteisiin sen varmistamiseksi, että ne ovat tarkistusten hengessä. Minusta tämän asetuksen sydän on liitteissä. Odotamme yhteistyötä varjostelten kanssa ja vielä kerran kiitokset. Kiitos paljon Mirjam. Määräaika 11. päivä joulukuuta tarkistusten jättämisen määräaika. Halusiko komissio käyttää puheenvuoron? Meidän pitää äänestää, että pyydän puhumaan ihan ihan lyhyesti. I've been waving here, but that was... Niin heiluttelin täällä, mutta ette nähnyt minua. Eli ensinnäkin mietinnön eteen on tehty valtavasti työtä selvästikin. Ja muistuttaisin kaikille, että solidaarisuus tietysti on mukana komission ehdotuksessa ja tavoitteissa – meidän täytyy ymmärtää tämä logiikka solidaarisuuden suhteen, mutta sen ei pidä olla tyhjä tavoite. Esimerkiksi mitä tulee uudelleensijoittamiseen ja sisäisiin siirtoihin, niin tämä on osa tätä alakohtaista välinettä. Ja tätä me korostamme, koska nämä kategoriat muuttuvat, joten siksi niitä ei voida pysyvästi kirjata näihin ohjelmiin. Ja sitten ulkoinen ulottuvuus. Täytyy taas ymmärtää esittelijän tavoitteet, mutta täytyy muistaa, että me teemme hyvin paljon, kun ajatellaan sisäisen politiikan täytäntöönpanoa. Meidän täytyy auttaa kolmansia maita parantamaan turvallisuustasoaan. Nämä ovat yhteisiä tavoitteita kaikille osapuolille. Eli varmaan tarvitaan enemmän tähän kuin 5 prosenttia. Ja lopuksi, puheenjohtaja, Tässä on kynnysarvoja ja yhteisrahoituksen taso on ehkä hiukan liioiteltua, koska tämä on väline, jossa on jo korkein yhteisrahoitustaso kaikista välineistä. Tässä on puhuttu 90 prosentin, 100 prosentin ja 75 prosentin tasosta. Ja sitten ihan lopuksi, eli 20-20-20 minimitaso, kuten Koil sanoi, nämä tarpeet muuttuvat vuosien mittaan ja ne ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Tavoitteet ovat erilaisia ja siksi 20 prosenttia kautta linjan ei varmaan ole kovin järkevä toimi. Kiitos. Kiitos, kiitos paljon myös Mirjamille ja varjoesittelijöille. Nyt siirrytään äänestämään ensin julkisen sektorin halussa olevien tietojen uudelleenkäyttö, uudelleen laadinta. Esittelijä juuri saapuu. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Edustaja Korao. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Selvä. Äänestetään. Kone Koneäänestykset. Voisitteko vain osoittaa, jos teillä ei ole äänestyskorttia mukana? Oi. Anyone else? I had the... Onko muita? Minulla oli vähän sellainen tunnekin jo, että tästä tulee tällainen päivä. Envy. Mitä teit? lähtee niin en missä, Se oli varmaankin mukana. Can you just indicate and... Voisitteko vain näyttää meille, niin sitten rekisteröimme teidän äänenne. Onko muita? Ei, selvä. Äänestetään. Kaksi jäsentä äänestää ilman korttia. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys on auki edelleen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös. Tarkistus 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Päättyy.

Hyväksytty. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 61. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi, tarkistus 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 72. Äänestys alkaa. Do we not do 72? 72 Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 73. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 74. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 75. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdantosakappaleet 13. Puoles, äh, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22. hän Ei anteeksi. Ei 22, vaan 2. Äänestys alkaa. Tarkistus 2. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 25. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26, 27, identtiset tarkistukset, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 29, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 4 ja 35 identtiset tarkistukset äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Teksti näin muutettuna nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt yksi äänestys intersukupuolisten oikeudet Päätöslauselman suullinen kysymys komissiolle ja neuvostolle. Suuri tuki on saatu poliittisilta ryhmiltä ja koordinaattorit hyväksyvät tämän esityksen kirjallisella menettelyllä 19. marraskuuta. Livessä käsiteltiin tätä 20. päivä marraskuuta ja tämä esitetään puheenjohtajakokouksen, jotta tämä saadaan esityslistalle tammikuun täysistunnossa säännön 128.5 mukaan ja päätöslauselma saataisiin tämän keskustelun lopuksi. Yksi äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta, 7 vastaan, ei tyhjiä. Tähän päättyivät äänestykset. Kiitos oikein paljon kollegat, kiitos kärsivällisyydestänne tänä aamuna ja kiitos kaikille, että ymmärsitte, että meillä oli vähän viivästyksiä. Colleagues, when it down, we'll proceed with... Kollegat, sitten kun tilanne rauhoittuu salissa, voimme siirtyä eteenpäin kohtaan 16, vastuuvapaus. Jos lähdette, pyytäisin lähtemään hiljaisuuden vallitessa salista. Okay, colleagues, um, we're going to proceed with the agenda. Um, if Kollegat, siirrytään esityslistalla eteenpäin. Jos lähdette, niin pyytäisin lähtemään hiljaisesti salista, koska siirrymme kohtaan 17, anteeksi 16-26, vastuuvapaus. Se koskee eri virastojen budjetin toteuttamista ja lausuntoluonnosten käsittelyä. Annan valmistelijalle puheenvuoron kaikki 11 lausuntoa meidän valiokunnastamme, jotka liittyvät varastoihin, virastoihin. if, if leaving... Ja sitten kuulemme varjoesittelijöitä. Pyydän lähtemään hiljaisesti salista, jotta valmistelija Franz voi alustaa tätä aihetta. Kiitos oikein paljon. Mr. Franz, if you want to make... Edustaja Franz, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Danke, Herr Kollege. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kuten aina, olen tarkastellut tilintarkastustuomioistuimen päätelmiä ja suhtaudun myönteisesti näihin arvioihin. Tilintarkastustuomioistuin on toiminut horisontaalisesti ja eri virastot ovat välillä viestineet paikanhakuilmoituksistaan puutteellisesti ja myöskin pistokokeita on tehty aika vähän asioista, joista tilintarkastustuomioistuin on huomattanut. Esimerkiksi tietosuojavaltuutetun osalta tarkistettiin viime vuoden osalta ainoastaan yksi maksu. Eli puhun nyt näistä kritiikin aiheista tiettyjen virastojen osalta. EASO, eli se on ainoa hajatettu virasto, jonka budjetin osalta ei suositella vastuuvapausta. Tästä nyt ei ole mitään selkeää kantaa vielä. Ja vuoden 2016 budjetti oli jo sellainen, jota parlamentti ei hyväksynyt. Ja vastuuvapaus sitten annettiin tämän vuoden lokakuussa, mutta siellä on edelleen puutteita hallinnossa ja henkilöstökysymyksissä ja hankinnoissa. Ja monet EASON maksuista, eli 10,3 prosenttia, ovat sellaisia, jotka tilintarkastustuomioistuimen mukaan eivät ole säännönmukaisia. Ja tämä on nähty uuden henkilöstön osalta, joka on viemässä virasta oikeaan suuntaan. Ja odot, saa nähdä, suositteletko te sitten vastuuvapaata tämän osalta. Ja sitten Frontexilla on suuri budjetti, mutta siellä on kuitenkin ollut hyvää hallintoa. Mutta keskipitkä suunnittelu ei ole toiminut hyvin. Ja toista vuotta peräkkäin budjettitarpeet yliarvioitiin jopa 17 prosenttia. Ja vuodesta 2014 on ollut ongelmia maksuissa mitä tulee yhteisrahoitukseen jäsenvaltioiden kanssa. Ja sitten perusoikeussuojasta. Vaikka olemme pyytäneet monta kertaa, niin perusoikeusvirasto ei ole saanut riittävästi rahoitusta ja henkilöstöä. Eli Frontex on vain puhdas rajavaltiovirasto ilman, että se pystyisi vaikuttamaan kansalaisyhteiskuntaan. Ja meillä pitäisi kuitenkin olla vahvaa yhteistä rajapolitiikkaa Euroopassa. Ja sitten hallinnossa on myöskin suuri epätasapaino. Ainoastaan 11 70 jäsenestä on naisia. Ja sitten EU-lisästä täytyy sanoa, että budjetti on toteutettu oikealla tavalla ja myöskin budjettia aikataulua noudatettiin eri hankkeissa, mutta 90 prosenttia IT-hankkeista – on keskitetty kolmelle eri palveluntarjoajalle. Ja siksi tässä on paljon riippuvuutta. Ja jos yksi näistä palveluntarjoajista poistuu kuvioista, niin se saattaa aiheuttaa paljon ongelmia. Ja kun ajatellaan arkaluontoisia infrastruktuureita, niin tämä pitää muistaa myöskin, kun ollaan tekemisissä kolmansien maiden tahojen kanssa. Muuten tähän liittyy se valtava turvallisuusriski. Ja hyvä kollega, odottelen teiltä kommentteja ja palautetta ja yhdessä voimme laatia hyvät lausunnot. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon, edustaja Frans. Minulla ei ole varjoesittelijöiden listaa. Ai pahoittelut. Kuullaan siis varjoesittelijöiden kannat näihin vastuuvapauksiin eri virastoille. Ensin EPP Roberta Metsola. Kiitos oikein paljon, Claude. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijä Frantsille hänen tekemästään työstä. 11 vastuuvapauslausun päätöslauselmaa. Ne luovat hyvän pohjan keskusteluillemme näistä asiakokonaisuuksista. Me puolellamme enemmistöä niistä seikoista, joita näihin päätöslausemiin on otettu. Tämä tuntuu reilulta arviolta näiden virastojen taloudelliseen tilanteeseen, oikeus- ja sisäasioiden virastojen siis. On aivan oikein pyytää lisää avoimuutta moniin näihin työpaikkailmoituksiin. Tämä on horisontaalinen kanta, joka tulee usein vastuuvapaus mietinnöissä esiin. Meillä on kuitenkin varamia joihinkin kohtiin, jotka on otettu yksittäisiin lausuntoluonnoksiin. Yleisen budjettiin liittyen kehotetaan jäsenvaltioita – jakamaan nämä summat vuosittaisissa tiloissa ESF ja AMIF kansallisissa ohjelmissa, vaikka nykykäytäntö noudattaa tilinpäätössääntöjä. Tämä on tärkeä seikka, joka pitää sanoa niille, jotka neuvottelevat nyt uudesta kaudesta 2021-2027. En ole kuitenkaan varma, että sen pitäisi olla tässä vastuunvapaustekstissä mukana, erityisesti siksi, että parlamentti on yhteislainsäätäjänä neuvotellut nykyasetuksesta. Sama koskee Eurojust-lausuntoa, jossa on suositus tilintarkastustuomioistuimelta harkita uudestaan rooleja joita johtajalla ja kollegiolla on Eurojustissa. Tämä ei ole kuitenkaan viraston käsissä tämä kysymys. Frontexista sukupuolten tasa-arvon ongelmat johtokunnassa ovat jäsenvaltioiden tekemien päätösten syytä, ei viraston. On tärkeää painottaa sitä, että resurssit, joita perusoikeudet, rohkeus. työhön on annettu on lisääntyneet viime vuosina. Lisää tarvitaan varmasti, mutta yhtä tärkeää on painottaa myös myönteistä viraston työtä. Me olemme sitä kiitelleet täällä valiokunnassa ja parlamentissa. Se tulisi näkyä tässä lausumassa Europolista. Viittaus sisäisen siirron yksikön ei tunnu tärkeältä. Meidän pitäisi kiitellä tämän yksikön työtä, eikä mielestäni pitäisi kyseenalaistaa toimien oikeus perustaa. EU-lisä valmistelijan kannat IT-hankkeiden alihankintaongelmiin liittyy lähinnä siihen, että virastossa ei ole riittävästi työntekijöitä. Kyseenalaistaisimme myös viittauksen tämän viraston mandaatin kyseenalaistamiseen. Se ei kuulu vastuuvapaus teksteihimme. Siellä on muitakin asioita, jotka eivät kuulu oikein näihin lausuntoihin. Esimerkiksi kohdat, jotka liittyvät EDPSn työhön operationaalisella tasolla perusoikeusviraston mandaatti tai Sepolin opetussuunnitelmat ovat selkeitä esimerkkejä tästä. Voimme totta kai tukea tällaisia kantoja, mutta ainoastaan jos ne esitetään oikeassa yhteydessä eikä tässä. Lopulta odotan mielenkiinnolla tilintarkastustuomioistuimen yksityiskohtaisempaa kertomusta kaikista virastoista, jotta voidaan paremmin arvioida tilannetta sisäoikeusasioiden virastoissa. Tietenkin teen mielelläni yhteistyötä valmistelijan ja varjo valmistelijoiden kanssa lähiviikkoina. Kiitos. Kiitos Roberta. EPPn nimissä näin siis S ja D ryhmän nimissä Katrina Ginici. Sì, grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Francia hänen tekemästään työstä näiden lausuntoinen osalta liittyen vuoden 2017 vastuuvapauteen. Kaiken kaikkiaan olemme hyvin pitkälti samaa mieltä tästä työstä ja haluaisin nyt puhua tietyistä virastoista, jotka toimivat oikeuden ja sisäasioiden alalla. Ja siellähän on ollut kaikkein hankalimpia haasteita, joita olemme käsitelleet. Eli turvallisuus, maahanmuuttokysymykset, perusoikeudet, ja nämähän kaikki asiat pitää koordinoida hyvin. Eli muutama asia. Edellinen kollega näistä puhui. Eli puhuisin hetken Eurojustista. Se on erityisen tärkeä virasto, kun ajatellaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta. Ja pianhan meillä on sitten eurooppalainen syyttäjäviranomainen, joka käsittelee esimerkiksi rajat ylittäviä talousrikoksia. Eli Eurojustin toiminta on jo päivitetty uudelle asetuksella, eli tilintarkastustuomioistuimen raportti ja lausunto sisältävät jo parannusehdotuksia, mitä tulee viraston hallinnointiin ja sitten EU-lisä. Metsola jo viittasi tähän. EU-lisä on virasto, jolla on hyvin paljon haasteita, kun ajatellaan toimintaa ja uusia tietokantoja, jotka ovat aivan välttämättömiä. Tilintarkastustuomioistuin ja valmistelija jo puhuivat tästä ulkoistamisesta virastoissa, esimerkiksi IT-hankkeissa, ja sitten ollaan riippuvaisia ulkoisista palvelun tarjoajista näin arkaontoisissa kysymyksissä. Tätä tietysti pitäisi välttää, mutta olen myöskin Metsolan kanssa samaa mieltä, koska tämähän on ongelma, joka johtuu henkilöstön puutteesta. Ja lopuksi vielä EASO-viraston Tiettyä kritiikkiä esitetty, mitä tulee taloushallintoon, mutta virastoillahan on erittäin tärkeä rooli. Ja meidän täytyy myöskin pitää mielessä kaksi asiaa. Ja niiden pitää heijastua myöskin tehtyihin päätöksiin. Eli virasto on oikealla tiellä, kun ajatellaan, mit, mitä kritiikkiä se on saanut osakseen, erityisesti mitä tulee uuden pääjohtajan nimittämiseen ja sitoumukset, joita on tehty liittyen siihen, miten voidaan reagoida tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin ja sisäiseen valvontaan. Eli viraston oikealla tiellä ja se korjaa aikaisempia ongelmia. Ja tämä täytyy ottaa huomioon, kun teemme arviointeja vastuuvapauden osalta. Ja omalta osaltani tietysti olen valmis tekemään yhteistyötä valmistelijan ja muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta pystymme tekemään työmme tämän tärkeän vastuuvapauskysymyksen osalta. Thank you very much, I think... Kiitos, Katarina. Tässä taisivat olla Mario, valmistelijat, jotka ovat läsnä. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? En näe nyt muita. Olin kokouksessa, jossa oli virastojen edustajia. Meillä on valtavasti aktiivisia virastoja sisäoikeusasioissa. Oli mielenkiintoista kuulla heidän kantojaan, jotka vastaavat pitkälti yleistä linjaa, jonka edustaja Fransia Renici ja edustaja Metsola myös tässä esittivät. Voimme olla kiitollisia aktiivisesta tuesta, jota saadaan live-valiokunnasta. Haluaisin vain sanoa muutaman seikan, jotka tulivat esiin vastuuvapauteen liittyen ja siihen, mitä kolme kollegaa ovat sanoneet Eurojustista. Uskoakseni on todellakin niin, että siellä on suhteettoman pieni budjetti verrattuna muihin virastoihin, mutta realiteetit ovat sellaiset, että heillä on ikään kuin tällainen syyttäjän rooli, kun Europol ja muut ovat tutkintansa hoitaneet, joten tässä on tiettyä logiikkaa siinä ajatuksessa, että olisi jotenkin asiallinen budjetti Eurojustille. Tähän pitää palata tähän kysymykseen varmasti. Tämä esitettiin ja Katarina sanoisin vain, että tuota keskustelua käytiin yksityiskohtaisesti kokouksessa, jossa oli oikein se sisäasioiden virastojen edustajia. Ja e se on uudistus riippumatta Olaf-tutkintaan, niin edustaja Frans, tämä keskustelu oli myös esillä siellä kokouksessa ja varmasti olette valmis seuraamaan tätä kysymystä läheisesti, mutta – todella on totta, että uudistuksia tehdään. Mielestäni hyviäkin uudistuksia on tehty. Tämä virasto, joka on todella tarpeen tällä hetkellä. Tiedän, että monet muut kollegat läheisesti seuraavat myös tilannetta, joten pyydän, että jatkatte tätä seurantaa. Kuten edustaja Shinichi sanoi, meidän pitää olla tarkkana. Sillä kokouksessa esitettiin muitakin vastuuvapauskysymyksiä, mutta voin lähettää kirjallisenakin tällaisen viestin, joka olisi avuksi teille vastuuvapausmenettelyssä, mutta todella kollegoiden työtä arvostetaan siellä virastoissa, koska meidän valiokunnallamme on enemmän virastoja kontollaan kuin muille. Joten kiitos jälleen tästä vastuuvapaustyöstä. Haluatko joku muu käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin edustaja Frans, haluatteko käyttää loppupuheenvuoron vielä? Vaiko ette? Ja ich danke meinen Kollegen auch für... Kiitos kollegoille näistä ehdotuksista. Ja odottelen yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon määräaikatarkistusten jättämiselle. On joulukuun kuudes päivä. Nyt voimme siirtyä kohtaan 27 mietintöluonnoksen esittelyyn liittymistä valmistelevan tukivälineen IPA kolmosen perustaminen. Esittelijämme on Budil Valero. Eikä hänen tule. Budil. Ei mitään kiirettä. Once Budil is seated, we can... Kunhan Budil istuutuu, voimme lähteä käsittelemään seuraava esityslistan kohtaa. Okay, I thought I was very early. It was... Minä ajattelin, että olen ajoissa. Olemmeko edellä ajasta? Kiitos, Bud, että tulit tänne. Pääsemme aika vauhdilla tästä edellisestä kohdasta. Haluamme kiihdyttää siis. Oletko valmis? Ei hätiä mitään. Katsopa missä on paperit. Kuten sanoin, kyseessä on liittymistä edeltävän välineen, valmistavan tukivälineen perustaminen. Nyt puhutaan siitä, että perustetaan liittymistä valmistelevan tukivälineen, niin sanottu IPA 3. Tässä on kyseessä joukko maita, Albania, Bosnia, Herzegovina, Islanti, Kosova, Montenegro, Serbia, Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Fyron mainitaan liitteessä. Ja, ja asetusta jotta kysymys siitä, että tämä apu on ää, tärkeä osa Länsi-Balkanin apua ja tukea, ja sitä pitää myös tarkastella suhteessa Turkkiin. Tässä pitää olla samansuuntainen olemassa olevan määrästä kanssa. Tässä pitää valmistella maita, äh, liittymään tukea liittymisprosessia. Mutta tämä täytyy olla yhteydessä unionin politiikkaa muilla alueilla. Ja tässä vaihtelevia alueita. Tämä esimerkiksi ilmasto, jossa on paljon alueita liikkumavaraa, mutta myöskin maahanmuutto ja turvallisempi Eurooppa. Sitten kun tarkastellaan ehdotusta sinällään, on lähtökohtani ollut, että, että pyrin välttämään päälläikäisyyksiä muiden rahastojen kanssa, eli mun rahan kanssa. Ja esimerkiksi maahanmuuton ja turvallisuuden suhteen, jos minä sitä paperia tästä löydän, ja löysinkin, tässä on aika paljon päällekkäisiä rahastoja – koska odotetaan, että nälkivaroilla voidaan työskennellä turvallisuuden maahanmuuton rajavalvonnan kanssa, mutta sitten meillä on jo tällä alueella uusi integroitu rajavalvontarahasto. Meillä on turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto. Meillä on vahvistettu sisäisen turvallisuuden rahasto. Nämä varat, jotka pitäisi auttaa valmistamaan liittymistä ja tukemaan tukea sosiaalista kohesiota. Näiden varojen pitäisi keskittyä juuri näihin tuollaisiin tehtäviin, eikä rajavalvonta ja maahanmuuttaja niin paljon ehdottanut, että otamme tuon osan lainsäädännöstä ja keskittyisimme siihen, että vahvistamme oikeusvaltioperiaatteen demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista vahvistamaan julkisen hallinnon tehokkuutta meidän pitäisi huolehtia siitä, että lainsäädäntö lähestyisi EU-oikeutta, pitäisi vahvistaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja vahvistaa sosiaalista suojaa, sosiaalista integrointia tai osallistava. Ja myös vahvistamaan alueellista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Olen siis sitä mieltä, että liittymisvaiheessa olevien maiden pitäisi olla keskenään yhteistyössä oli tehnyt myös joukkoon tarkistuksia ehdotukseen. Tässä keskitytään siis mielestäni liikaa maahanmuuttoon ja rajavalvontaan ja keskityin sitten omasta puolestani näihin muihin kysymyksiin, jotka mainitsin. Ajatellaan, että muut haavoittuvat ryhmät, kuten romanit, otetaan mukaan. Pitää vahvistaa yhteiskuntaa ja tukea yhteiskuntaa näissä maissa. Meidän pitäisi nähdä asioita pikemminkin sosiaalista näkökulmista kuin rajavalvonta näkökulmasta. Tarkoituksena on luoda kasvua kolmassa maissa sosiaalisesti osallistavalla tavalla, kohes, kohesiivisella tavalla. Maiden niiden työskentelyssä pitäisi tukea niin, että ne työskentelisivät niistä arvoista lähtien, joille me Eurooppaa rakennamme. Integraatioon pitäisi panostaa ja sitten viimeisenä kohtana, johon pyrin keskittymään, että pidetään investoimaan nuoriin koulutuksen kautta ja myös pitää, meillä pitää, pitää vastaavasti tunnustaa toisemme tutkinnot ja osaaminen, koska se helpottaa kovasti vastaista yhteistyötä. Kiitos. Kiitos oikein paljon Boodille. Edustaja Hasmenova, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Валеро. Аз напълно... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Valeroa. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan ja mielestäni on tärkeää, että IPA 3 on uusi ja riippumaton väline uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja sitä käytetään vuodesta 2021 eteenpäin. Tämä on ainutlaatuinen väline ja tällä tavalla voimme auttaa valtioita, kun ne lähestyvät EUta. Tavoitteena on se, että näissä maissa edistytään vaiheittain. Meille meidän täytyy luoda uusia taitoja, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, asiantuntemusta. Meidän täytyy lisätä sosiaalista yhteistyötä rajat ylittävissä ohjelmissa ja muun tyyppisissä ohjelmissa. Kaikki nämä ohjelmat ovat hyvien naapurussuhteiden pohjana. Ja tämä on hyvin tärkeää, varsinkin kun ajatellaan Länsi-Balkanin aluetta ja vuoropuhelua Turkin kanssa. Kaikki nämä kysymykset ovat hyvin keskeisiä ja odottelen jatkotyötä ja haluaisin kiittää valmistelijaa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, kysyisin, haluaako Bude sanoa jotain lopuksi? Ai, anteeksi. Edustaja Nans halusi käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos. Edustaja Sokarin nimissä. Haluaisin puhua. Hän valitettavasti ei päässyt tänne. Lukisin hänen kommenttinsa. EPPn kanta on sellainen, että liittymistä valmisteleva tukiväline on tärkeä, kun halutaan demokraattisia uudistuksia – Siinä on hyvä kannustin ja näin voidaan tehokkaasti valvoa Schengenin kriteereiden toteutumista. Ja voitaisiin jopa argumentoida niin, että tähän mennessä EU on ollut tehokkaampi puolustaessaan arvojaan tämän kauden aikana kuin sen jälkeen, kun maasta tulee jäsenvaltio. Kuitenkin kokemus osoittaa, että poliittisen, oikeudellisen ja talousjärjestelmän muutokset ja no se, että saadaan kestäviä uudistuksia maissa, jotka haluavat tulevaisuudessa olla EUn jäsenvaltioita, on hyvin vaikea tehtävä. Siksi on tärkeää, että ehdokas ja mahdollisissa ehdokasmaissa voidaan saada unionin rahoitusta tueksi tehokkaalla tapaa niin, että voidaan ottaa huomioon nykyiset ja mahdolliset tulevat haasteet. Tässä yhteydessä edustaja Zogor – tukee esittelijää siinä, että pitää tukea demokratiakehitystä, riippumatonta oikeuslaitoista, perusoikeuksien suojamista, avoimuuden puolustamista ja korruption vastaista taistelua, samoin kuin järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua. Jotta voidaan pitää linkkiä EUn perusarvoihin vielä vahvemmin esillä, Sogor ehdottaisi, että e- välineen ehdollisuutta lisätään niin, että annetaan mahdollisuus komissiolle keskeyttää liittymistä valmisteleva tuki, jos jatkuvasti ja vakavasti rikotaan perusoikeuksia, demokratiakehitystä, ihmisoikeuksien kunnioittamista tai perusvapauksia, jotka ovat sopimuksissa mukana vaatimuksina. Jos ajatellaan Länsi-Balkanin historiaa, hankalaa historiaa, haluaisimme tukea poliittista vuoropuhelua, sovintoa, vähemmistöjen suojelemista, hyviä naapurisuhteita ja alueellista taloudellista integraatiota. Emme voi tukea sitä kantaa, että poistetaan turvallisuus, rajahallinta, kysymykset tai tuet sieltä siksi, että tällaiset asiat on katet uuden integroidun rajahallintarahaston ja muiden rahastojen kautta, vaikka sisäisen turvallisuuden rahaston kautta. Vaikka nämä rahastot voivat kattaa samantyyppisiä aloja, niin ne kuuluvat lähinnä jäsenvaltioille, toisin kuin IPA-väline. Kuitenkin puoltaisimme sitä, että on tiukat turvat takeet siitä, että ei rahoiteta päällekkäisiä toimia – niin, että samoja varoja tai sama asia ei voitaisi rahoittaa kahdesta EU-välineestä samanaikaisesti. Edustaja Sokor tekee mielellään rakentavassa hengessä yhteistyötä tässä kysymyksessä. Kiitos oikein paljon. Kiitos edustaja Nais, että esititte edustaja Sogorin varjovalmistelijan kannan. Olivatko tässä kaikki puhujat? Ai, halusiko komissio Ai edustaja Rokka, haluaisitteko ottaa puheenvuoron? Yeah, of course it is, yeah, go ahead. I... Jos on mahdollista. Alle kirjoitan vain yhtä kohtaa. Poistun täältä yhdestä lähteäkseni yhteen Länsi-Balkan kokoukseen. Olen parlamentissa aloittanut tätä työtä. On kovasti keskusteltu siitä, miksi nämä maat eivät käytä näitä varoja. Ja tavallaan ymmärrän, että kaikki muut rahastot on niin monet rahastot IPAssa esimerkiksi, jotka keskittyvät köyhyyteen. Maat eivät osaa käyttää näitä varoja. Tämä on akateemisesti kiinnostavaa. Meidän täytyy ottaa näitä maita konkreettisemmin ja suoremmin koska näitä varoja ei käytetä, vaikka niitä voitaisiin myötä enemmän. Joskus nämä maat eivät tiedä, miten käyttää varoja, joskus EU-maatkaan eivät tiedä. Meidän täytyy luoda foorumeita hyvillä käytänteille. Jossain mielessä meidän täytyy ehdottaa ratkaisupaketteja esimerkiksi. Tiedän, köyhyyden alueella voisi nähdä niitä tai perusoikeuksissa. On niin konkreettisia askeleita esimerkiksi ihmiskaupassa ja muussa, johon voimme ehdottaa konkreettisia ehdotuksia, kun rahaa tarvitaan. Kiitos tästä. Olen myös herra Shogorin kanssa samaa mieltä. Kiitos. Selvä, kiitos. Oikein kiinnostavaa. Kiitos. Ehkä ennen kuin Budin saa puheenvuoron, loppupuheenvuoron varten, voisimme kuule komissiota. Thank you very much. Huomenta kaikille ja kiitos puheenjohtaja. Komissio tietysti pitää hyvänä Valeron lausuntoa. Siinähän on korostettu, kuinka tärkeä investointi IPA on, kun ajatellaan Länsi-Balkania ja Turkkia. Panemme merkille sen, että kiinnitetään huomiota tiettyihin osiin, sosiaaliseen osallistamiseen, sosiaaliturvaan, yhtäläisiä mahdollisuuksia, syrjäytyneiden yhteisöjen osallistaminen. Nämä ovat tosiaan painopistealueita komissiolle, ja asetusehdotuksessa on tiettyjä aloja mainittu luetteloituna näiden alakohtaisten prioriteettien osalta. Eli liitteissä on alakohtaiset prioriteetit ja tavoitteet, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen – siellä on tiettyjä asioita, joista puhuitte, erityisesti kansainvälinen suojelu, yhtäläiset mahdollisuudet, maahanmuuttajien suojelu ja tavoite, liitteessä kaksi on tavoite D, eli sosiaalitaloudellinen kehitys kokonaisuudessaan tiettyjä alakohtaisia prioriteetteja, jotka ovat samantyyppisiä, jotka siis parantavat sosiaaliturvaa. Ja olemme myös panneet merkille sen, että pitää välttää rahastojen päällekkäisyys maahanmuuttoalalla. Olemme samaa mieltä siitä, että rahoituskehystä valmistellessa komissio laati viestin sen suhteen, mitä voidaan harmonisoida sisäiset ja ulkoiset rahoitusvälineet, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Ja tästä on puhuttu myöskin neuvostossa ja muissa valiokunnissa, eli olemme valmiita toimittamaan teille näitä tietoja, jos haluatte. Kiitos ja odottelemme yhteistyötä tällä alalla. Kiitos. Kiitokset komissiolle. Ja nyt Budil Valero saa lopuksi puheenvuoron. Halusin vain kiittää niitä, jotka täällä puhuivat. Odotan mielenkiinnolla tarkistuksia. Käsittääkseni joitain tarkistuksia ainakin tulee. Mielenkiintoista kuulla kommenttejanne. Määräaikatarkistusten jättämiselle on joulukuun kolmas päivä viideltä iltapäivällä. Ja sen jälkeen tietenkin käsittelemme näitä tarkistuksia ja äänestysvaliokunnassa 10. päivä tammikuuta. Näin on suunniteltu ainakin tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos oikein paljon kollegat. Voimme siirtyä eteenpäin, kunhan esittelijä Odottelemme edustaja Niedemölleriä kohtaan 28 Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Katson tässä vähän, mitäköhän teemme. Pidetään pieni tauko. Kollegat, minua neuvottiin pitämään pieni tauko. Pahoittelut 10 minuutin tauko. Odotamme edustaja Niedermüllerin saapumista. Pahoittelen, että tänä aamuna on käynyt näin jo usean kerran kollegat äänestävät muissa valiokunnissa ja puhuvat muissa valiokunnissa. Tämä on myös pahoittelut tästä. Edustaja Niedemöller on tulossa kyllä. Also oh, we, we, we're... Me olemme vähän aikataulua edellä, joten 10 minuutin taukea sitten käsitellään kohta 28. Kiitos.

Dear colleagues, thank you. Hyvät kollegat, kiitos kärsivällisyydestä, niin voimme lähteä käsittelemään kohtaa 28 esityslistalla aiheena Euroopan unionin turvapaikkavirasto. Kuulemme esittelee Niedermüllerin puheenvuoron. Hän esittelee tämän luonnoksen, mandaattiluonnoksen. Oikeastaan puhuttaisiin mietintöluonnoksesta normaalioloissa, mutta meidän piti keksiä menettelyitä tässä vähän uudestaan, kun tämä on tapaa sellaista ei ole oikein ennen nähty. Komission muutettu ehdotus esitettiin yhteislainsäätäjille saman menettelynumeron mukaan, vaikka valiokunta oli hyväksynyt tämän mandaatin jo vuonna 2016 ja vielä tärkeämpää on todeta, että toimielinten välisiin sopi- neuvotteluihin on lähdetty väliaikaista sovusta vuonna 2017. Esittelijä neuvotteluja neuvottelutiimin nimissä on jo lähettänyt kirjeen komission jäsenelle ja Itävallan lähettilälle. Toistaen sen, että parlamentti pitää omasta päätöksestään kiinni ja kehottaa sitoutumaan nopeaan hyväksyntään tässä kokouksessa. Komission, kokous järjestettiin komission ja neuvoston puheenjohtajavaltion edustajien kanssa tänään aamulla. Ja olen varma, että esittelijä voi kertoa meille tästä kokouksesta. Peter, annan puheenvuoron ja voimme kuulla tämän alustuksen. Kiitos puheenjohtaja. Kuten jo mainitsitkin, tällä asiakokonaisuudella on pitkä esihistoria. Ja kuten mainitsit, saavutimme sopimuksen, poliittisen sopimuksen Maltan puheenjohtajakaudella – kesäkuussa 2017 sen jälkeen pitkään ei tapahtunut mitään, ja syyskuussa 2018 Euroopan komissio teki uuden ehdotuksen saman menettelyn alla. Ei ole yhtään ennakkotapausta Euroopan parlamentissa tälle, ja hyvästä syystä. että komissio tekee muutetun ehdotuksen samalla prosessinumerolla sen jälkeen, kun parlamentti oli jo hyväksynyt mandaattinsa jotta parlamentti kykenisi muodollisesti reagoimaan komission ehdotukseen. Parlamentin joutui voittamaan merkittäviä menettelytavallisia esteitä. Ja tässä mentiin kyllä sisäisten sääntöjen äärirajoilla. Kuten todettiin, kesäkuussa 2017 oli alustava sopimus lainsäädäntövallan käytäjän kanssa tekstistä tekstiä käsiteltiin asiantuntijatasolla ja meillä oli konsolidoitu teksti, jossa oli johdanto-osan kohde, että meillä on ollut valmis teksti hyväksyttäväksi ja vuoden ajan. Ja komissio osittain avasi tämän alustavan sopimuksen ehdotuksellaan ja minä uskon, että muutettu komission ehdotus ei lähennä lainsäädäntövallan käyttäjää lainsäädännön hyväksymisessä, hyväksymiskysymyksessä tänä aikana. Itse asiassa siinä on paljon enemmän ehdotuksia, ehdotuksia jotka ovat tällä hetkellä käsittelyssä tai eteneminen muiden asiakokonaisuuksien etenemiseen panttivankin, jopa sellaisten, jotka ovat turvapaikkapaketin ulkopuolella viraston äh, yläsäämiseksi mahdollisimman nopeasti on Maltan väliaikainen sopimus ainoa vankka pohja. Eli valmistelutöiden pitäisi nopeasti alkaa, jotta voisimme no, nopeasti käsitellä konsolidoinnin tekstiin ne kohdat, jotka ovat hakasulkeessa tällä hetkellä. Ja mukaan lukien se, että tarkastellaan, missä tilassa mu- muu lainsäädäntö on, mihin tässä tekstissä viitataan. Komissio sanoo, että sanotaan mukaan alustavan sopimuksen tekstiin, mutta sen ehdottomat tarkistukset muuttavat sekä materiaalisesti että hengeltään aikaisempaa ehdotusta, mikä on tärkeämpää sekä komission että omani arvion mukaan muutettu ehdotus on epätäydellinen ehdotus. Jos se muutokset hyväksytään, jos lainsäädäntövallan käyttäjät ottavat mukaan, niin sen lisäksi komissio kuitenkin näkee, että uusia osia sopimuksesta avattaisiin sitten prosessi, jolla annetaan operationaalista teknistä apua ja se, miten turvapaikka- ja tukitiimejä lähetetään kentälle ja sitten datatuki, ATK-tuki ja muu. Uskon, että muototulla tekstillä saattaa olla se vaikutus, että koko paketti avataan uudelleen ja alustava sopimus joudutaan neuvottelemaan uudelleen. Tästä syystä päättelin, että komission ehdotuksessa on kysymys merkittävästä muutoksesta viraston rahoituksessa ja toiminnassa, ja koska välttämätöntä kiireellisesti luoda tämä virasto, uskon, että tällainen suuri muutos politiikassa saattaisi olla ehdotukselle kuolemaksi. Meillä on sopimus kahden lainsäädäntövallan käyttäjien kesken poliittisen kompromissin jälkeen. Minä olen ällistynyt että komissio tekee uuden ehdotuksen. Eli toistan, että Maltan puheenjohtajakauden aikana saavutettu väliaikainen on ainoa vankka pohja tulevalle ää, lainsäädännölle. Ja sen hakasulussa olevat kohdat pitäisi täydentää mahdollisimman nopeasti. Siksi tekstissäni on liitteenä aikaisemman sopimuksen teksti. Puheenjohtaja, mainitsitte, että meillä oli lyhyt epämuodollinen koko Savraman puoloksen niin tavallaan puheenjohtajakauden puheenjohtajan kanssa me pyrimme löytää joitakin keinoja edistyä tässä asiassa. Kiitos Peter tästä työstä ja päivityksestä. Sitten muita kantoja. EPP nimissä Carlos Coelho. Kiitos puheenjohtaja. Kun keskustelimme komission ehdotuksesta lokakuussa, sanoin, että tietääkseni meillä on sopimus jo valmiina. Ja tietääkseni tämä oli ensimmäinen turvapaikka asia, josta saatiin aikaan alustava sopu jo lähes kaksi vuotta sitten. Emme tiedä, miksi komissio toimii näin, emmekä tiedä, mitä neuvosto oikeastaan haluaa mutta olen varma siitä, mitä täytyy tehdä. Meidän täytyy hyväksyä uusi turvapaikkavirasto, ja se pitää tehdä ennen tämän lainsäädäntökauden loppua. Haluamme päästä tähän tavoitteeseen, ja Niedermüllerin valitsema tie on oikea, ja hän voi luottaa meidän tukemme. katsomme komission tarkistuksia ja vertaamme siihen tämän alustavaan sopimukseen, joka on ainoa vankkapohja tälle työlle. Esittelijä voi luottaa siihen, että toimimme nopeasti ja kehotan komissiota ja puheenjohtajavaltiota sitoutumaan tähän yhtä paljon kuin parlamentti ja hyväksymään uuden turvapaikkaviraston mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Mm, kiitos. Hienoa, tässä saatiin paljon tukea esittelijän kirjallisille kannoille. Kiitos paljon, Carlos. Sofi. Niin täysin tuen tuota. Haluaisin vain lisätä sen, että olen todella ärsyntynyt. Itse asiassa tapa, jolla komissio antaa neuvoston käyttää itseään välineenä uudelleenlaantinta, joka koskee palauttamisdirektiiviä myös ihan turha. Neuvosto estää kaiken edistyksen koko turvapaikkapaketin osalta. Tämä on vastuutonta ja häpeällistä. Jos katsotaan tätä tilannetta, neljäs talvi on edessämme. Ihmiset ovat jumissa elävät teltoissa Kreikassa – ehdottaisin, että lukitaan neuvostoleirille Kreikkaan. Ja eiköhän siellä nopeasti löydy ratkaisu siinä tapauksessa. Miksi hyväksymme parlamentti? Miksi edes hyväksymme parlamenttina sen, että puhutaan näistä uusista kokonaisuuksista, kun neuvosto ei edisty yhtään turvapaikan osalta? Miksi? Meidän ei pitäisi toimielimenä. Kiitos Sofi. turvapaikkapaketin jumiutuminen on todella törkeää. Kiitos. Kuka muu haluaisi käyttää puheenvuoron ennen komissiota? Ilmeisesti ei muita puheenvuoropyyntöjä. Herra Ryan, tämän ystäväisen johdannon jälkeen teitä käytetään neuvoston puolelta tässä välineenä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and we would also like to... Kiitos puheenjohtaja. Me kiittelemme myöskin esittelijä sitä prioriteetista, jonka hän on tällä asiakokonaisuudelle ja sain nopeasti, hän on nopeasti käsitellyt tätä asiaa ja kiitos herra Niedermüllerille mahdollisuutta keskustella esittelijälle ja varjoesittelijöiden kanssa erittäin rakentavassa keskustelussa ja komissio myöskin odottaa keskusteluja kahden lainsäädäntövallan käyttäjän kanssa. Toivomme, että ne pian alkavat, jotta virasta vahvistettu mandaatti voidaan hyväksyä parlamentin toimikaudella. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että esittelijä jakaa komission näkemyksen, että vahva virasto on hyvin toimivan turvapaikkajärjestelmän erittäin tärkeä kulmakivi ja myöskin solidaarisuuden väline. Ja siksi komissio syyskuussa ehti näitä erittäin tarkkaan kohdennettuja tarkistuksia viraston suhteen. Tarkoituksena on määritellä viraston oikeudellinen mandaatti erittäin selkeästi, niin että kaikki tuki, ja jäsenvaltiot tarvitsevat, on juridisesti oikein määritelty. Ja valiokuntana kokouksessa lokakuussa, kun se esiteltiin, me emme pyri avaamaan uudelleen alustavan poliittisen sopimuksen me pyrimme avaamaan alustavaa poliittista sopimusta uudelleen, sitä joka saavutettiin 17. kesäkuussa. Pyrimme tämän sopimuksen pohjalta pääsemään eteenpäin hyödyntäen kokemuksiamme Kreikassa ja Italiassa. Kokemuksemme osoittaneet, että meidän täytyy laajentaa rationaalista tukea laajemminkin – jäsenvaltiolle. Tällä tapauksessa toivomme, että parlamentti hyväksyy nämä rajoitetut muutokset. Toivottavasti olet sitä mieltä, että ne ovat järkeviä ja että ne voidaan ottaa mukaan. Mitä tulee nämä kytkökset ja viittaukset muihin turvapaikkainstrumentteihin, joihin Esteliä viittaa, monet näistä ovat nyt hakasoluissa. Me voidaan komission mielestä käsitellä nopeasti teknisellä tasolla. Jos välttämättä voidaan viitata nykyisiin välineisiin, että tämän ei pitäisi ehkäistä viraston mandaatin nopeaa hyväksymistä. Tämä, että neuvottelut alkaisivat mahdollisimman pian. Ja olemme valmiita keskustelemaan teknisellä tasolla kaikista kysymyksistä, joita sillä saattaa olla. Well, I mean, We've got a lot of questions, but I think... Niin, kysymyksiä meillä oli paljon. Ja sitten menetelli ja saimme tämän lausuman. Peter ehkä sanoi sanottavansa, mutta jos haluatte toistaa vielä. Teillä on siis kokous tänään aamulla. Haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Kuten sanoit, ei ole oikeastaan mitään sanottavaa enää. Aamulla oli kokous ja olen samaa mieltä komission kanssa. Se oli rakentava kokous. Ensi viikolla on varjoesittelijöiden kokous ja teemme parhaamme. Eroja ja hankaluuksia on neuvotteluissa, mutta kuten aina, parlamentti pyrkii olemaan rakentava tässäkin kysymyksessä, eli katsotaan sitten, mitä tapahtuu ensi viikolla. Kiitos. I'm having a meeting with the rapper. Tapaan kaikkia esittelijöitä turvapaikkapaketissa tämän kokouksen jälkeen, jotta voimme katsoa vähän strategiaamme, vähän laajemmin tuota, mitä Sofi sanoi. Tämä on todella vakava hetki. Tiedostamme sen kaikki. Joten näin etenemme. Kiitos oikein paljon Peter Kiitos varjoesittelijöille puheenvuorosta määräaikatarkistusten jättämiselle tähän kysymykseen on kolmas päivä joulukuuta. Ymmärrämme, mitä erityisankaluuksia tässä on. Kiitos oikein paljon, Peter. Kiitos, kollegat. Olemmeko valmiita siirtymään seuraavaan kohtaan? So, colleagues... Selvä, kollegat. Viimeinen kohta tämän aamupäivän esityslistalla. Tilanne Libyassa ja tilanne. Miksi tämä on siis esityslistalla tänään? Tietenkin tämä aihe on ollut esillä esityslistallamme useat kerrat live 10. päivän lokakuuta keskustelimme UNHCRn ja IOMn kanssa – vähän hetäkeskustelun mallisesti näistä alueellisista maihin pisteistä Välimeren alueella ja Libyan tilanteesta erityisesti. Ja tänään saamme vähän seurantaa. Saamme ensin lyhyen esittelyn oikeudellisen yksikön lausunnosta, kun me kysyimme yhteen toimivuudesta näiden alueellisten maihin nousupisteiden osalta. Kiitos kaikille muuten, jotka olivat tuolla UNHCR ja IOM yhteiskokouksessa. Kollegat ovat varmasti nähneet lehdistöstä ja muualta. Tästä aiheesta on käyty keskusteluita. Toimittajat ovat laatineet tällaisia raportteja ja me katsomme uudestaan nyt tätä asiaa ja pohdimme, mikä on tilanne näiden neuvoston kesäkuisten päätelmien jälkeen. Meidän pitää valiokuntana pohtia tätä pelastustoimia, erityisesti Välimeren alueella ja alueellisia maihin nousupisteitä, Libyan tilannetta kaiken kaikkiaan ajatellen turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten tilannetta Libyassa, epävakaa ja vaarallinen tilanne. Me olemme pyytäneet kirjallista vastausta version kysymyksiin siirtolaisista, jotka ovat Tripolissa jumissa. Määräaika on umpeutunut jo ja koordinaattorit päättivät viime viikolla siksi, että tämä otetaan esityslistalle. Näistä kaikista syistä Siksi, että tilanne on niin monimutkainen ja hankala. Ja meillä on niin paljon huolenaiheita tällä hetkellä. Tilanteet heikkenevät, poliittinen ja turvallisuustilanne heikkenee ja leireillä on yhä enemmän itsemurhia ja niin edelleen. Näistä syistä meidän on katsottava tätä kysymystä. Täällä valiokunnassa olemme kutsuneet useita puhujia tänne, jotka käyttävät tänään puheenvuoron. Pari puhujaa saapuu ihan juuri. Kaikki ovat eh, joko täällä tai tulossa. Kaikki ovat olleet hyvin kärsivällisiä tänä aamuna täällä. Meillä on ollut useita tilanteita, joissa kollegat eivät ole olleet paikalla, on äänestetty muissa valiokunnissa ja niin edelleen. Minä ehdottaisin, että lähdetään liikkeelle kollegoista, jotka ovat täällä – ja sitten jatketaan tällä tavalla keskustelua, jos teille sopii. Ensin siis oikeudellinen yksikkö. Muistutuksena vain me pyysimme tätä kantaa älyisiin maihin osupisteisiin liittyen. Tämä tuntuu ehkä kuivakolta aiheelta, mutta tämä menee ihan neuvoston päätelmien keskiöön, kesäkuisten päätelmien keskiöön koko kysymys siitä, mitä neuvosto tekee. Tämä on vielä selvittämättä. Ennen kuin kuulen muita puhujia, antaisin puheenvuoron oikeudelliselle yksikölle, jotta saamme kannan neuvoston päätelmistä erityisesti näistä maihin osupisteistä ja niin kutsutuista valvotuista keskuksista. Käsittääkseni tämä lausunto on sinänsä luottamuksellinen, mutta käsittääkseni voimme saada suullisen selvityksen. Daniel Warren käsittääkseni siellä. Olkaa hyvä. Kiitos. Oui, je vous remercie, monsieur le président. Bien que la... Kiitos. Vaikka teksti on englanniksi, puhun ranskaa tänne. Itse asiassa valiokuntani pyysi oikeuspalvelulta lausuntoa siitä, ovatko painoskeskukset ja nämä keskukset, ovatko niiden suhteen sellaisena kuin ne on hyväksytty neuvoston päätöksellä heinäkuussa. Harjoituksen ongelma on, että neuvoston ehdottamat käsitteet näissä päätelmissä eivät olleet kovinkaan täsmällisiä. Ja oli vaikeaa antaa täsmällistä lausumaa siitä, miten nämä keskukset käytännössä toimisivat. Eli nämä alueelliset mainonnopisteet ja valvotut keskukset, niiden välinen ero ei ollut mitenkään ilmeinen neuvosto, neuvoston johtopäätöksen mukaan nämä maihin nousupisteet, niitä perustettaisiin EUn ulkopuolelle, kun taas valvotut keskukset olisi tarkoitus perustaa Euroopan alueelle. Näin neuvoston päätelmät saatettaisiin lukea. Mutta kysyn tällaisia alueellisia maihin nostopisteitä oli myöskin ajateltu e- komission näkemyksen mukaan myös Euroopassa. Ja mitä tulee alueellisiin maihin nousupisteisiin Euroopassa ja valvottuihin keskuksiin Euroopassa, näitä on vaikea erottaa, koska ne ovat aika läheisiä käsitteitä, koska neuvoston päätelmien mukaan niillä on sitten tämä nopea lajittelu maahanmuuttajien kesken, jotta määriteltäisiin, onko kansainvälisen suojelun tarvetta vai ei. Olennainen kriteeri, kun kysymys on arvioida tällaisten rakenteiden laillisuutta, on niiden sijainti unionin alueella. Käsitellään nyt ensin tällaisia keskuksia pisteitä nimestä riippumatta, jotka ovat unionin alueella. Niiden tapauksessa on vaikea on tunnistaa esteitä niiden perustamiselle, ottaen huomioon niiden tavoitteen, joka on yhteensopiva Euroopan turvapaikka oikeuden kanssa. Tällaisia keskuksia voidaan periaatteessa luoda EUn alueella maahanmuuttajan vastaan ottamiseksi. Onko kysymyksessä sitten EUn jäsen Äh, maaperä- tai merialueet tai on ulkopuolella. Mutta kuten totesin, näiden rakenteiden toiminnan suhteen ei ole mitään äh, täsmällistä, ja oikeuspalvelut eivät voineet kovinkaan täsmällisesti arvioida niiden laillisuutta. Voimme kuitenkin sanoa, että nämä rakenteet olisivat sitä koskisi kokonaisuudessa EUn turvapaikkaoikeus. Ja tästä näkökulmasta lausunto, joka teille annettiin, on käsitellyt lähinnä äh, koskisivat äh, maahan muuten liikkumisvapautta, sillä näiden rakenteiden rakennehertattavat kysymykset ja näitä valvottuja keskuksia voidaan pitää suljettujen laitosten kaltaisina. Katsotaan 2013-32 direktiivi, joka koskee turvapaikanhakijoiden vastaanottoa oloja. siinä todetaan, että turvapaikkaan hakijalla pitäisi olla periaatteessa liikkumisvapaus jäsenvaltioiden alueella. Rajoituksia voidaan asettaa tälle liikkumisvapaukselle. Mutta näitä rajoituksia ei ole eri kovastikaan täsmännetty, mutta nämä rajoitukset eivät saa täysin e- estää yksityiselämää. Ja henkilöt, joita direktiivi koskee, heillä täytyy olla takuita ja heidän täytyy nauttia niistä edusta, joita direktiivi tarjoaa jäsenvaltiot voivat myöskin asettaa turvapaikanhakijoille tiettyjä äh, sijaintipaikkoja yleisluontoisella päätöksellä. Joten periaatteessa idea, että olisi valvotettuja keskuksia, johon maahanmuuttajia voidaan ryhmittää, voi periaatteessa olla yhteen sopiva unionin oikeuden kanssa tässä suhteessa, mutta sillä varaumalla että se on sitten tietysti kiinni siitä, mitä tekstissä sanotaan, joka tällaiset keskukset luovat. Ja sitten liikkumisvapaus näissä keskuksissa, niiden sisällä on otettu esille. Vaikka tässä tapauksessa ei voi mennä yksityiskohdissa kauhean pitkälle, voimme painita, että turvapaikanhakijoiden pidättämistä tai tai voi pitää ainoastaan ää, poikkeuksena. Sen pitää olla suhteellisuusperiaatteen ja välttämättömyysperiaatteen mukaista. Sen pitää tulla juridisesti kontrolloituja. Eli tällaisia pyrityskeskuksia ei voi yleisluontoisesti, niistä ei voi yleisluontoisesti määrätä. Ja er, niiden täytyy toimia jokaisessa yksityistapauksessa tapauksessa tarkasti mä asian, eri haaret ja tässä täytyy lainsäädäntötekstissä määrätä. Tämä voidaan sanoa tällaisista rakenteista ja alueella. Ja sitten tällaiset maihin osapisteet, jotka ovat eu alueen ulkopuolella. Näistä rakenteista juridinen arviomme tässä vaiheessa on monimutkaisempi ja se on pääasiassa kiinni siitä, millä alueella nämä mahmoitajat on pelastettu. Jos äh, on pelastettu jäsenvaltion äh, vesillä EUn ulkopuolella, silloin EU-maiden lainsäädäntö ei koske niitä, joten Euroopan turvapaikkaoikeus ei, ei sovellu heihin. Mutta että koskee kolmannen maan la- lainsäädäntö ja sitten kansainvälinen oikeus, erityisesti Geneven pakolaissopimus, milloin tämä maa on sen allekirjoittanut, ja täytyy todeta useimmat Välimeren maat ovat ratifioineet Geneven sopimuksen. Mutta milloin EU muodollisesti tai epämuodollisesti loisi tällaisia pisteitä on ulkopuolella. Niiden täytyy noudattaa Geneven sopimukseen periaatteita, myöskin että ne on reformaatio. Ja tämä ei ole mahdollista niin sanotussa epävarmoissa kolmessa maissa ja sitten merellä pelastettujen maahanmuuttajien asema. Avamerellä pelastettujen maahanmuuttajien asema ei ole EUn lainsäädännön suojelemaa, vaikka aluksella olisi Euroopan maan lippulukuun ottamatta jotakin poikkeuksia – koska yleisesti ottaen ei ole mahdollista pitää äh, alusta, jolla jäs, joka purjehtii jäsenmaan lipun alla, sitä ei voi pitää jäsenmaan maa-alan laajennuksen paitsi poikkeustapauksessa, jossa en puhu tällä hetkellä. Eli silloin, kun heidät on EU-alueen ulkopuolelle pelastettu, että koska ne sopimukset, jotka mainitset, ja ne, joita on pelastettu EUn merialueella, heitä ei voi lähettää EUn ulkopuolelle ennen kuin heillä on ollut mahdollisuus käydä läpi EUn turvapaikkaprosessi ja ennen kuin heidän turvapaikkahakemuksensa on tässä käsitelty. Koska muuten heidän lähettämistä EUn ulkopuolelle olisi pidettävänä reformaan pala- palauttamiskielon rikkomisena Geneven sopimuksen merkityksessä. Ja sitten turvapaikkahakemusten käsittely. Sitä ei voisi tarjota EUn ulkopuolella. Tässä asia ainakin eri, olisi erittäin vaikea antaa näitä takeita, jos keskustelut ovat EUn ulkopuolella. On vaikka nähdä, miten maahanmuuttajia, jotka on pelastettu EUn aluevesillä, voitaisiin lähettää äh, keskuksiin EUn ulkopuolella. Tässä lausunto meidän isolla pensselillä maalattuna, mutta sen sovellettavuus on aika rajoitettua, koska me tiedä paljonkaan näistä rakenteista. Ja jos ne nyt sitten päivän valon näke, näkisivät. Kiitoksia. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Okay, thank you very much. I mean... Kiitos oikein paljon. Tuo oli rohkea yritys. Jos ajatellaan, miten epäselvää tekstiä neuvostosta saatiin. Anteeksi, että puhun tähän sävyyn myös komission asiakirjoista. Ehkä voisimme kuulla komissiolta vähän lisää siitä ulkosuhdehallinnon osalta myös missä mennään. Tässä ainakin rohkeasti pyrittiin esittelemään vähän ikään kuin todistusaineistoa rikospaikalta, että nähdään, että mikä hitto tämä oikein on tämä asia. Nämä maihin nousupisteet voivat olla ulkopuolella, sisäpuolella, valvottuja keskuksia ehkä ulkopuolella, Eli kaikki on mahdollista tai ei mikään. Tämä on vähän kafkamainen. Oli mikään ei ole periaatteessa nyt liikahtanut kesäkuun jälkeen, mutta kiitos. Mukavinta oli ehkä, että mainitsit EUn lainsäädännön muutaman kerran. Ihan hyvä. Siitä pisteet kuusi kertaa ehkä. EUn lakia noudatetaan EUssa ja EUn alvevesillä. vesillä ja sitten kansainvälisillä vesillä se on huolestuttavampi asia. En halua kuulostaa kyyniseltä, mutta edistystä ei ole tapahtunut kesäkuun jälkeen, mutta hyvä, että saadaan oikeudellisen yksikön kanta EU-lainsäädännöstä, jos joku oli ajatellut jotain muuta tässä noudattaa. Minusta tuntuu, että UNHCR ja EMN kanssa keskustellaan jälleen, kuten kesäkuussa pyritään uusimaan tuo tilaisuus kun siellä on tietyt rakenteet käytössä, mutta nyt meidän on tarkoitus katsoa Libyan tilannetta uudestaan ja kuulla niitä puhujia, jotka ovat paikallaan. Kestelläänkö nyt versian kysymys? Eli niille, jotka ovat saapuneet hiukan myöhässä, selittäisi, mitä yritämme tehdä. Me pyrimme saamaan nyt yhdisteltyä kaikki eri osiot Libyan, Libyan tilanteesta. Pyrimme päivittämään tietojamme. Seuraavana kysymys komissiolle, jonka edustaja Versia on esittänyt siitolaisista, jotka ovat Libyassa jumissa. Keskitymme nyt tähän. Ai, mutta ensin edustaja Versia ei ole paikalla. Edustaja Spinelli ilmeisesti aikoi puhua tästä ja sitten kuulimme komissiota. Eli Barbara. Voisimmeko edetä tässä kysymyksessä? No. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen Vergian sijaisena. Hän ei tänään päässyt paikalle kokoukseen. 4. syyskuuta hän esitti kiireellisen suullisen kysymyksen komissiolle. Sen oli allekirjoittanut noin 20 edustajaa eri poliittisista ryhmistä. Mutta vieläkään emme ole saaneet komissiolta vastausta, vaikka kyse on humanitaarisesta kiireellisestä tilanteesta. Tilannehan on yhä pahempi Libyassa olevien maahanmuuttajien osalta. Noin 8000 turvapaikanhakijaa ja maahanmuuttajaa on nyt siellä ja kansainvälinen yhteisö on kääntänyt heille selkänsä he tarvitsevat ruokaa, suojaa ja lääketieteellistä hoitoa. Olemme saaneet hyvin täsmällisiä tietoja, jotka vahvistavat sen, että näillä pakolaisilla ei ole ruokaa eikä vettä. Ja se on johtanut siihen, että ihmisiä on nääntynyt nälkään. Ja myöskin ihmiskauppa on esiintynyt. UNHCRn edustaja totesi, että hänen virastonsa voi vetäytyä pois Libyasta. Eilen todettiin, että pelastetut maahanmuuttajat heitä ei voi palauttaa Libyaan. Ja ensinnäkin, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta voidaan taata se, että pakolaiset saadaan pois Tripolista ja miten heidät voitaisiin viedä turvalliseen paikkaan. Saamme UNHCRn edustajan Granden vastauksen, mutta komissio pysyy vaiti. Aikooko komissio keskeyttää tuen antamisen Libyan rannikkovartiostolle, jotta mereltä siepattuja henkilöitä ei palautettaisi paikkaan, joissa heidän henkensä on vaarassa. Kiitos. Thank you very much, uh, Barbara, for Kiitos Barbara oikein paljon tästä puheenvuorosta. Nyt Saadaan kuulla vähän selityksiä päivitystä komissiolta, HOM pääosastolta, mitä on tapahtunut kesäkuun jälkeen. Hienoa, että Michel Avin oli asiantuntija HOM pääosastolta, on täällä. Hienoa, että olette täällä, jotta saamme vähän edistystä tähän keskusteluun. Voisinko vain sanoa, ettei unohdu, että minulla olisi kysymys Ovatko nämä nimeltään edelleen valvottuja keskuksia? Eikö komissiossa ole ymmärretty, miltä tämä Control Center kuulostaa toisenlaiset samantyyppiset nimitykset? Laitetaanko ihmiset siis tällaisiin niin kutsutuihin valvottuihin keskuksiin? Tämähän kuulostaakin jo melko pahalta. Ehkä voisimme yhdessä istua alas ja keskustella tästä termistä. Tämä ei nyt oikein tunnu kovin onnistuneelta. EU näyttäytyy melko huonossa valossa. Tämä olisi ihan yksi ajatus, en tiedä tukevatko muut minua tässä. Ehkä olen yksin tämän kantani kanssa, mutta ehkä arvojen Eurooppa saattaa näyttäytyä historiallisesti vähän erilaisessa valossa. Tämä nyt ihan tällaisena pikkuajatuksena – Halusin vain viestiä tämän, ettei se pääse myöhemmin unohtumaan. Ja jos ajatellaan, missä mennään, mitä ehdotukselle on tapahtunut, missä nyt mennään, mi- mis- missä mennään nyt tämän ehdotuksen kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa sen, että komission puolelta parlamentin kysymykseen on pian valmiina vastaus, joka lähetetään parlamenttiin. Yleisesti ottaen luvallanne haluaisin päivittää vähän nykytilannetta keskisellä välimerellä. Erityisesti ajatellen etsintä- ja pelastuskysymyksiä, jotka on otettu esiin tänäänkin täällä kokoussalissa. Vähän lukuja päivittääkseni tilannetta tulijoiden määrä 22 541. 80 prosenttia alhaisempi luku kuin saapuvien määrä, jos verrataan samaan kauteen 2017 vuonna. Katsotaan nyt vielä koko kontekstia. Meidän pitäisi aina muistaa se, että etsintä- ja pelastus on kansainvälisten sopimusten alaista. Meillä ei ole valtaa koordinoida EU-ssa sitä tai puuttua näin maahan nousuun. Tämä on yksi asia, joka pitäisi ymmärtää. EU ja komissio tietenkin pyrkivät toimivaan oman toimivaltansa turvin niin, että voidaan antaa teknistä ja taloudellista operationaalista tukea jäsenvaltioille ja pyritään tunnistamaan ja pidemmällä aikavälillä – helpottamaan kestävän ratkaisun löytymistä. Lisäksi pitäisi ottaa huomioon se, että viime vuosien aikana etsintä- ja pelastustoiminnan koordinointi on lisääntynyt merkittävästi. Ja tässä rannikon valtioilla ja yhteisillä toimilla rannikkoa vartiosto viraston kautta ja Sofian tapaisten toimien kautta. Voimme kiitellä myös kansalaisjärjestöjä, jotka ovat tehneet hyvää työtä. Haluaisin myös puhua yhteistoimien teosta, joka liittyy rajarannikkovartiostoon. On paremmin ymmärrettävä, miten operationaalisessa suunnitelmassa esitetyt suunnitelmat toteutuvat – etsintä- ja pelastustyössä. Toimet, jotka lähtivät rajavalvontana liikkeelle, niihin liittyy tietenkin etsintä- ja pelastusalue, mutta viraston työ on keskittynyt operationaaliseen jäsenvaltioiden järjestelmiin. Teknisesti tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla on velvoite auttaa merellä – kansainvälisten sääntöjen mukaan, mutta tällä hetkellä, jos löydetään joku, joka on hädässä, pitäisi toimia kansallisten viranomaisten kautta, koordinointikeskusten kautta. Tämä koskee myös yhteisiä viraston johtamia toimia. Ihan lyhyesti vähän lukuja. 2018 vuonna virasto on osallistunut 86 etsintä- ja pelastustapahtumaan noin 4093 siirtolaista on näin pelastettu. Tämä sitten kun puhutaan virastosta etsintää ja pelastustoimissa. Libyan rannikkovartiosta sitten ja yhteistyö tähän mennessä. Me kaikki tiedämme, että Libyan rannikkovaltiosto on YKssa hyväksytty tahoksi, jolla on hyväksytty asema kansainvälisessä yhteisössä tässä työssä ja monia toimia on toteutettu, jolla tuetaan Libyan rannikkovartiostoa. Ja sen tiedon pohjalta, jota IOMltä on saatu vuonna 2000 18 Liban on osallistunut pelastamaan noin 14 000 siirtolaista, jotka olivat hätätilanteessa tunnustetusti. Tässä yhteydessä haluaisin myös viitata tukeen ja yhteistyöhön, jota Raja rannikkovartiovirastosta saadaan, kun ajatellaan Libyan rannikkovartioston koulutusta. Virasto on tehnyt yhteistyötä EUNAFOR Med Sofian yhteydessä hyvin suunniteltu kohdennettu Libyan rannikkovartioston koulutus on tässä kyseessä. He voi vahvistaa, että kaikessa koulutuksessa ja tässä ohjelmassa on aina osio, joka koskee ihmisoikeuksia. Viimeinen kysymys joka on tullut paljon esiin viime vuosina, on Libyan viranomaisten kanta etsintä pelastusalueeseen. Liberi, Libyan viranomaiset ovat vastuussa olevalle YK-järjestölle, joka huolehtii YKn etsintä- ja pelastussopimuksesta. Vuonna 2017 IMlle on kerrottu etsintä- ja pelastusalueesta ja kansainvälisen lain mukaan tämän yksipuolinen julkilausuma. Ja IMO on vahvistanut tämän etsintä- ja pelastusalueen, joten kaikki tähän maantieteellisiin rajoihin liittyvät kysymykset ja toimivaltaisen viranomaisen ovat julkisesti IMON nettisivuilla luettavissa. Samalla tiedostamme sen, että etsintä- ja pelastusalueen kannanoton jälkeen Libyasta lähetettiin yhteistyöluonnos Tunisian, Egyptiin ja Italiaan, ei Maltalle, koska olen sitä mieltä vakuuttuneesti, että kahdenvälinen etsintä- ja pelastussopimus Maltan kanssa, joka solmittiin vuonna 2009, on edelleen voimassa. Tämä on siis nykytilanne. En halua lisätä enempää koulutuksesta – Libyan rannikkovartioston kanssa, koska täällä on ulkosuhdehallinnon kollegoita myös läsnä. Mutta jälleen kerran, halusin myös painottaa sitä, että koulutuskysymyksissä on tärkeää painottaa myös sitä, että meillä on vankat tarkastuskeinot käytössä aina kun toivotetaan tervetulleeksi tai koulutetaan Libyan rannikkovartioston edustajia Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Päätän puheenvuoroni tähän, oli valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille, Ravino, Ja sitten kollega Pike ulkosuhdehallinnosta. Ja sitten Rakeseda IOMstä ja sitten Ylötä eh, Moreno Laks. Ja sitten keskustelu. Sopiiko kaikille tämä, jos kaikki voisivat puhua melko lyhyesti? Les, what is it, Sophie? Could... Mitä, Sophie? Been listening now to... Olemme nyt kuunnelleet paljon teknokraattista höpinää, mutta emme saaneet vastauksia kysymyksiimme. Tämä on yksinkertainen kysymys. Mitä teette, jotta saataisiin ihmisiä pois sieltä ja miten varmistatte, että heitä ei palauteta paikkaan, jossa heidän henkensä on vaarassa? Siis kuinka vaikeaa tämä nyt voi olla? Niin kyllä. Tuo oli minunkin huolenaiheeni, että saataisiin tätä kiireellisyyttä vähän Eli jos kuuntelemme kaikki ihmiset ärsyntyvät ja ehkä lähtevät. Okay. Yeah. Komissio on tästä vastuussa, mutta se ei ole vastannut. No, Selvä. Voimme hoitaa tämän paremmin. Jos kuuntelemme kaikki, vaikka kaikki puhuisivat melko lyhyesti, niin ehkä ihmiset turhautuvat täällä. Mitä ehdottaisin? Ehdotan, että hiljaisuutta ensinnäkin ja pidetään kiinni tästä mallista, mutta ehdottaisin, että sen sijaan, että saadaan pitkiä esityksiä, pyytäisin, että niitä ei tänään esitetä, vaan ihan lyhyt ei nyt tällaista alustusta, vaan lyhyesti keskeisimmät seikat. Me haluaisimme kuulla päivityksen keskeisimpiin kysymyksiin. Libyan tilanne on vakava, olemme nähneet, mitä viime aikoina on tapahtunut. Hyvin sekava neuvoston ehdotus, joka on hautautunut johonkin. Meidän pitäisi tietää, mitä te tiedätte, ja olisi meillekin hyvää, tärkeää tietoa. Kaikilla kunnioituksella, jos voisin pyytää ihan täsmällistä lyhyt käyttää avainkysymysten esittämistä. Ei pitkiä alustuksia, neljä, viisi minuuttia ihan maksimissaan. Siis ihan keskeisimmät seikat, vaan te tunnette totta kai nämä asiat erittäin hyvin ja olette olleet täällä ennenkin. Tehdä näin ja sitten saada näitä kysymyksiä, niitä on varmasti paljon. Minulla aivan varmasti on niitä myös. Joten ja pike ulkosuhdehallinnosta keskeisimmät seikat pyytäisin näihin keskeisiin kysymyksiin tästä ehdotuksesta ja siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tärkein asia on ensinnäkin se, että nämä järjestelyt ovat nyt käynnissä neuvostossa ja odottelemme näitä tuloksia. Jatkamme työtä Eri asioissa, joita on kehitelty viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana. Mitä tahansa tapahtuukin tälle maihinnousupistekeskustelulle, niin se pitää aina ottaa mukaan tähän kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Libyan kysymystä ei voida ratkaista yhdellä kynänvedolla tai yhdellä ratkaisumallilla. Eli me olemme vahvistamassa rajavalvontaa. Emme ainoastaan rakenna näitä instituutioita, vaan myös koulutamme ihmisiä, myös ihmisoikeusaspektissa. Tämä on hankala kysymys. Te tiedätte, että Libya on epävakaa. Te tiedätte Etelä-Libyan ongelmat. Siellähän on tilanne ilman hallitusta, mutta näin nyt toimimme. Ja me autamme ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Ihmiset ovat jääneet sinne loukkuun Kuun Libyaan pakolaisia. Ja ihmisiä on pidätetty pidätyskeskuksiin. Annamme apua näissä keskuksissa ja teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja YKn järjestöjen kanssa. Toimitamme esimerkiksi hygieniatuotteita näihin keskustoihin. Ja me olemme painostaneet Libyan viranomaisia kaikilla tasoilla. Sieltä on tullut valtuuskuntia tänne ja me olemme myöskin käyneet Tripolissa, kuten tälläkin hetkellä. Ja me olemme tehneet vapaaehtoisia palautuksia 34 000 henkilön osalta. Heidät on palautettu lähtömaihin ja näin heidät on pelastettu hirveistä oloista, joissa he olivat näissä pidätyskeskuksissa. Kolmanneksi me torjumme järjestäytynyttä rikollisuutta. Tämä tapahtuu Sofia-operaatiossa merillä. Olemme neutralisoineet 230 ihmiskauppiaiden alusta – Meillä on myöskin tietojen vaihtoa Europolin, Frontexin ja Sofian välillä, jotta voimme paremmin kohdentaa toimintaa ihmiskauppiaisiin. Ja EU langetti sanktiot rikollisille, jotka olivat mukana ihmiskaupassa. Eli sanktioitakin on siis langetettu. Ja Sofiasta vielä sanoisin, että kun torjumme ihmiskauppaa, me myöskin olemme pelastaneet ihmisiä merestä. 3000 ihmistä on pelastettu tällä tavalla. Ja Libyan maahan ongelma voidaan ratkaista kestävällä tavalla vain, jos meillä on hyvä vakaus- ja turvallisuustilanne Libyassa. Eli tämä on korkean edustajan tärkein tavoite. Kymmenen päivää sitten hän oli Palermon kansainvälisessä konferenssissa ja hän sitoutui siellä täysimittaisesti siihen, että noudatamme konferenssin päätelmiä. Kiitos. Okay, let's, thank you very much. Selvä, kiitos oikein paljon. Sitten Patrice Keseda joka on kriisiasiantuntija IOMstä. Kiitos, että olette täällä. Olkaa hyvä. Thank you for inviting us and um, thank you um, for... Kiitos, että kutsutte meidät ja kiitos, että saamme puhua teille. Kolme neljä näkökohtaa. Erityisesti Libian ja maahanmuuttajan tilanteesta. Maan vakaus on meille suurin huolenaihe. Maahanmuuton humanitaarinen tilanne on heikko. Se on jatkunut myös jo siksi, että sisäistä paikalta siirtymistä on tapahtunut. Palataakseni turvallisuustilanteeseen operaatioiden suhteen. Meillä on 253 ihmistä työssä maassa meillä on yhdeksän kansainvälistä työntekijää. Turvallisuustilanne ei mahdollista enempää kansainvälisiä työntekijöitä, mutta jos turvallisuustilanne paranee, voimme laajentaa ensi vuoden alusta. Toimimme lähinnä Tripolissa ja myös Savahillassa etelässä. Tämä koskee myös kansainvälistä henkilökuntaa. suoraissa Benghazissa ja Misrahissa äh, saatamme laajentaa, mutta Bengasin ja Misratin tilanne on sellainen, että se ehdollistaa toimintaamme. Kykymme avustaa on kiinni turvallisuustekijästä ja omasta näkökulmasta olemme sitä mieltä, että tämä pitäisi olla avainkysymys. Mitä maahanmuuttajien tulee, ja Libian rannikkovartiosta on Meille tuli noin 500 ihmistä sitä kautta tänä vuoden aikana. Ja vuoden aikana noin 15 000 ihmistä Libyan rannikkovartiosta pelasti. Ja täytyy suhteuttaa tämä siihen, kuinka paljon ihmisiä on saapunut Italian 22 000 mikä on ennustusmaisen alhaista. Aikaisemmin tämä oli kuukausitasolla saapuminen, mutta merellä kuolleiden määrä on kasvanut 1678 vuoden alusta. Näemme tämän myös viimeisemmän veneen tapauksessa, jossa maahanmuuttajat kieltäytyvät postmasta aluksesta 95 ihmistä eri maista, myös Bangladesista – Useimmat ovat nyt pidätyskeskuksissa tai pidätettyinä maan eteläosissa. Pyrimme myöskin pelastusoperaatioihin aavikolla yhdessä Libyan viranomaisten kanssa. Me pyrimme myös laajempaan maantieteelliseen ulottuvuuteen. Kuten tiedätte, tämä jo rajan Nigerin puolella, mutta tätäkin on vaikea vaikea toteuttaa tilanteen vuoksi mainoskeskuksen maahanmuuttajat menevät sitten näihin pidätyskeskuksiin. Monta vuotta olemme sanoneet, että näin ei pitäisi olla, mutta näin se vain on. On 26 pidätyskeskusta sekä maan itä- että länsipuolella. Ja on noin 500 ihmistä. Marraskuussa 2017 tilanne oli huonompi, kun aloitimme laajamittaisen äh, humanitaarisen ja määrä on tippunut 7000 000:een operaatioiden vaihtoehtojen mukaan, mutta profiilit muuttuvat. Meillä on noin 2000 ihmistä Eritreassa ja sitten samanleita. 50-70 prosenttia IAM tai UNHCR mukaan on ihmisiä, jotka aiheuttavat, josta on syytä olla huolissaan. Pyrimme yhä evakuoimaan ihmisiä, jotta maahanmuuttajat, jotka haluavat palata kotiin, voisivat palata kotiin. Tänä vuonna puhutaan noin 15 000 ihmistä, jotka ovat hyötyneet tästä järjestelmästä, joka lainsäädättiin marraskuussa viime vuonna yhdessä Afrikan unionin YK Task Forceissa. Kansallinen Niger, Sierra Leone, Ghana, Saharan Lappuolista, Afrikasta, Pakistanista, Bangladesista. Meillä on myös maahanmuuttajia, jotka ovat pidätetty keskuksissa, suljetussa keskuksissa, mutta ovat halu- katapallaamaan Libiassa noin 60 000 maahanmuuttajaa. Täällä on muita, jotka eivät ole suljetussa keskuksissa, mutta joihin tilanne vaikuttaa. Ja ne, jotka, jotka täytyy palata kotiin, heitä pyrimme auttamaan. Me olemme myös Etelä-Libiasta äh, Sabahista charterilla ää, äh, auttaneet la, palau, ihmisen palaamaan Lagosiin. Miten me voimme auttaa ihmisiä suurissa keskuksissa? Tämä on osoittautunut vaikeaksi. Olemme kääntyneet liimiä, ja viranomaisten puolelle. Olemme pyrkineet luomaan turvallisia paikkoja vaikeimmissa asemassa oleville maahanmuuttajille äskettäin. Meillä oli esimerkiksi yhden lapsen äiti, joka oli raskaana. Hänellä oli tällainen turvallinen suojapaikka ja nyt hän on evakuoitu takaisin Maliin. Tämä viimeinen kohta maahanmuuttajan kanssa Libiassa täytyy ymmärtää myös työmarkkinadynamiikan. Vaikka epäsäännöllisesti. Olemme työministeriön kanssa katsomaan, minkälaista dynamiikkaa tässä on Livin kontekstissa ja saada vähän vakautta aikaan. Um, Kiitos ennen keskustelua lopulta. Hänellä on varmasti paljon sanottavaa, kun hän vastaa etsintä- ja pelastustoiminnan seurantakeskuksen toiminnasta Saromedin. Ja hänellä on paljon kerrottavaa varmasti siitä, mitä alueella tapahtuu, tohtori Moreno Laks. Mutta pyytäisin nyt vain esittämään keskeisimmät seikat ja sitten saamme varmasti kysymysten aikana lisää aiheita esiin. Kiitos tohtori Moreno Laks, että olette täällä. Kiitos oikein paljon. Minulla on paljon, pari kalvoa. Näiden pohjalta voidaan edetä nopeasti, jos voimme siirtyä seuraavaan. Tausta, jonka lähtee jonka takia lähdettiin tähän Välimeren etsintä- ja pelastustoimien seurantakeskukseen, on se, että seurantamekanismeja ei ole tällä hetkellä, joska, joilla seurattaisiin näitä Välimerien vesiä. Siirtolaisten kuolemat ovat lisääntymään päin, erityisesti sen jälkeen, kun Italia ja Malta ovat sulkeneet satamiaan. Mitään aktiivisia pelastustoimia ei toteuteta Mare Nostrum toimien keskeytyksen jälkeen Italian puolelta. Periaatteessa kyse on siitä, miten apua annetaan Libyan rannikkovartiostoille. Lisäksi on esitetty, että ihmisoikeuksia on rikottu sekä venellä tulevien siirtolaisten että kansalaisjärjestöjen ja nyt kriminalisoidaan niitä, jotka antavat humanitaarista tukea. Heitä syytetään ihmiskaupasta ja niin edelleen. Tausta Sadomedin tausta, se on ensinnäkin monelta alalta tulevien toimien yhteenliittymä. Erityisesti keskitytään Välimeren alueeseen. Lisäksi se on alusta, johon keskitetään kaikkien kiinnostuneiden jäsenvaltioiden yhteiset toimet. Etsintä- ja pelastuskansalaisjärjestöt, jotka ovat toimineet vuoden 2015 jälkeen tällä hetkellä, heillä on oikeudellisia ja juridisia ongelmia toiminnan jatkumisessa lääkärit ilman rajoja ja Sea-Watch Mission, Open Arms, Suomen Maritimo Italia ja muita pelastusjärjestöjä – Lisäksi meillä on tällaisia valvontajärjestöjä, Borderline Europe, Alarm Phone ja sitten eri järjestöjä, jotka toimivat oikeudellisella alalla ja tutkimusaloja, tutkimusinstituutteja. Tarkoituksena on riippumaton tutkitan perustava seurantakeskus, joka valvoo etsintä pelastustoimia Välimeren alueella haluaa turvallisen digiympäristön, johon voidaan kerätä ja jossa voidaan säilyttää luotettavaa tietoa, sitten vaihtaa ja jakaa sitä tietoa. Ei luotettavaa tietoa ole tällä hetkellä paljon. Samantyyppisiä on jamman järjestelmä, joka kuitenkin luottaa sekundaritietoon, esimerkiksi lehdistötietoihin, mutta me käytämme vain primääritietoa. Näin voidaan luoda mekanismit, joiden kautta saadaan maksimivaikutus, eli rohjuuritason työtä tekevät ovat tutkijoiden kanssa yhteistyössä ja muut sidosryhmät voivat heti käyttää tätä tietoa. Meidän menetelmämme liittyy kumppanit, jotka keräävät tietoa etsintä- ja pelastustoimista standardoidun raportointimallin mukaan. Standarditoimet toimet joilla kerätään tätä tietoa. Kaikki annetaan meidän nettisivuillemme, jotka osoitan. Näytän teille ihan hetken kuluttua. Ainoastaan jäsenet pääsevät tähän tietokantaan ja sitten visualisoidaan nämä graafisemmassa muodossa, kun annetaan sitten julkisella puolella tietoa kaikille, joita kiinnostaa tämä tieto. Kun tietoa kerätään, tiedot analysoidaan, tutkijat eri yliopistoissa tekevät tätä työtä ja jakavat sitten tieteellisten julkaisujen kautta tämä, tätä tietoa. Jotkut tuntevatkin Mare Klausum-raportin, joka on vuoden 2018 toukokuulta ja sitä käytettiin monia välineitä varten ja myöskin aloitteissa, joita esimerkiksi – England halusi ajaa Italian Strasbourgin tuomioistuimen yhteistyöstä Libyan kanssa, kun ajatellaan toimintaa kansainvälisillä vesillä. Ja viimeinen kalvokuvani on oikeastaan kuva siitä, minkälainen tämä tapausraportti on, jonka pohjalta tietoa kerätään. Ja jos voidaan mennä eteenpäin, sitten tässä nähdään ensimmäinen sivu meidän sivultamme Saromed. Siellä löytyy paljon tietoa meistä, kansalaisjärjestökumppaneista. Siellä on 70 tapahtumaa vuodelta 2005 vuoteen 2017. Ja sitten annetaan vähän kontekstia eri säädöksistä. Ne ovat siellä taustalla, meidän toimintamme taustalla. tämä päätän puheenvuoroni. Luvallanne pari minuuttia minulla olisi kysymyksiä, joita haluaisin esittää kollegoille tässä pöydän ympärillä ne, luvallanne. U- ulkosuhde, anteeksi, oikeudelliselle yksikölle alueellista maihanousupisteistä. Onko lausuman takana se, että perusoikeudet eivät ole ekstraterritoriaalisia, vaikka on sellaisia toimia, että EUn toimet ovat ekstra territoriaalisia, kuten Sofia toimen yhteydessä, tai kun Frontex toimii kansainvälisillä vesillä ja omilla eu vesialueilla, kuten tiedämme yhteistyöstä Libyan kanssa tällaisesta erätoiminnasta. Eli kysyisin, miten suhtaudutte Fransson päätökseen kohta 21, jossa sanotaan, että ei ole mahdollista, että on EUn toimia, jossa on perusoikeuksia, joita ei kuitenkaan käytetä, koska perusoikeuskirjan pitäisi olla aina voimassa artiklan 21 mukaan. Siis komissiolle kysymys. On totta, että esitetään pelastuskysymykset ovat kansainvälisen oikeuden alla, mutta UNCLOS sopimus on kuitenkin meitä sitova ja silloin on velvoite pelastaa mereltä UNCLOS puitteissa. Kysymys kaksi. Mitä ymmärrätte pelastamisella, koska Libyan rannikkovartioston toimia ei pidä, ei voida pitää kyllä pelastamisena. Se on nähty 20. marraskuuta esimerkiksi, kun 90 ihmistä, jotka tulivat Eritreasta, Somaliasta ja Etelä-Sudanista, jotka ovat ihan siellä listan huipussa, kun katsotaan, mistä turvapaikanhakijoita tulee. Missä tässä heidät pakotettiin aluksesta väkivaltaa käyttöön. Tarkoittaako tämä pelastamista? Voidaanko sanoa, että Libya jollain tapaa voi olla tällainen turvallinen paikka? Onko se turvallinen maa ajatellen velvoitteita, jotka koskevat etsintä- ja pelastussäädöksiä? Ja sitten kysymykseni koskee etsintä- ja pelastusaluetta Libyassa. Olette ihan tyytyväinen siihen, miten tämä toimii Nimon mukaan, mutta sopimuksen mukaan pitäisi olla kunnolla toiminnassa oleva keskus, joka vastaisi etsintä- ja pelastuskysymyksistä. Minä en ole ainoa, joka kyseenalaistaa tämän kannan. Libyan rannikkovertiosto on tunnettu siitä, että siellä rikotaan etsintä- ja pelastusvelvoitteita ja solasvelvoitteita. Jos ajatellaan vaikka 20. marraskuuta tapahtumia – lähtevin aluksen osalta. Onko mielestäni mahdollista, että on olemassa etsintä- pelastusalue, jotta ei johda MRCC, joka toimii, jolla ei ole kunnollisia puitteita hoitaa toimia tällä etsintä- ja pelastusalueella. Ulkosuhdehallinnolle luvallanne, että ehdot, puhunut tästä ehdotuksesta, Navor-uudistusehdotuksesta, jonka esitetty 15. päivä marraskuuta – jossa pyritään poistamaan tämä maihin nousu Italiassa, joka on nyt siellä oikeudessa puitteissa, ja tämä tarkoittaisi kai sitä, että MRCC, koordinoiva MRCC sitten huolehtisi tästä turvallisesta paikasta. Onko tässä ajatus se, että joko Libya tai Tunisia, jotka kai ovat ne kaksi maata, jotka voisivat potentiaalisesti olla tuossa asemassa. Voitaisinko niitä pitää turvallisina maihin nousun ja turvapaikan osalta ulkosuudenhallinnon mielestä IOMlle. Vapaaehtoiset palautusjärjestelmät tällä hetkellä. Niin ihan viimeinen kysymys vain, pahoittelut. Periaatteessa keskitytään siihen, että palautetaan ihmiset kotiin. Mutta kun kyse on pakolaisista, jotka kaastavat kaikkiin kriteereihin, mihin heidät viedään, jos palauttaminen – Tunisian muihin alueiden maihin ei ole mahdollista, koska nämä ohjelmat eivät toimi, niin mitä täsmällisemmin teette niiden ihmisten osalta, joilla on suojelutarpeita? Että tapaus ehkä voisi olla yksi esimerkki, jonka kautta voitaisiin katsoa sitä, mihin ihmisiä viedään. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Okay, and I, I might, I might bring you back. Annan ehkä myöhemmin puheenvuoron uudestaan. Jos voitaisiin esittää nämä tai käsitellä todella nämä kysymykset virallisina kysymyksinä ja saada vastauksia. Varmasti kollegoita kiinnostaisi vastaukset näihin kysymyksiin. Ja nyt jäsenet. Barbara Spinelli ensin. Barbara, Cornelia Ernst, edustaja Stevens, Judith Sargentini, Barbara Spinelli ensin. Ja sitten muut. Kyllä, ymmärrän. Right, go ahead. We've got time. Okay, hyvä. Eh, intervenire. On nyt vaikea puhua, koska nämä kaikkein tärkeimmät kysymykset tulivat jo esille Marion Laksin suusta ja haluaisin kiittää häntäkin hänen tekemästään työstä Saropissa. Haluaisin pyytää kaikkia läsnä olevia instituutioita unohtaa nämä kaksinaiset standardit kielenkäytössään. Ja meidän täytyy katsoa, mitä kaikkea traagista tapahtuu Välimerellä. Tässä on nyt epäonnistuttu eu tasolla ja toimielimissä kansainvälisissä instituutioissa kammottavalla tavalla. Ensinnäkin komissio on kehonut sitä, että saapumiset ovat vähentyneet, mutta se ei puhu siitä, että samalla yhä useammat ovat kuolleet Välimerelle. Ja sitten tämä SAR-alue Libyassa – Tästähän Violettikin jo puhui. Ja meillä on tietokanta kansainvälisestä merenkulkujärjestöstä. Mutta tämä ei voi toimia, koska Libya ei ole allekirjoittanut Geneven yleisopimusta, koska kyse ei ole turvapaikkapolitiikasta ja siellä ei ole rakenteita hoitaa etsintä- ja pelastustoimia, eikä se ole niihin ryhtynytkään. Eli kysyisin, pitäisikö meidän nyt keskeyttää ihmisten toimittaminen tälle alueelle. Ja sitten evakuointi. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Grandi UNHCRstä sanoi, että UNHCR ei tällä hetkellä pysty avaamaan omaa evakuointikeskustaan. Tietty määrä parautuksia on tehty Nigeriaan, mutta ne toimivat ainoastaan, jos Euroopan unioni kunnioittaa näitä sisäisten siirtojen sopimuksia. Ja näinhän EU:ssa ei ole tehty. Ja sitten vankilat. Oikeudellisessa lausunnossa tätä pidetään jo ihan normaalina tilanteena. No, päätän nyt tähän, koska varmaan kollegoilla on paljon muita kysymyksiä. Ai, viimeinen asia vielä. Esitin kysymyksen Veljanin nimissä komissiolle. Kyse oli siis suullisesta kysymyksestä. Ja haluaisin komissiolta tänään kuulla vastauksen. Enkä mitään lupausta sitten joskus myöhemmin. Eli Filippo Grandilta olemme tämän jo saaneet, mutta komissiolta ei ole tullut mitään vastausta. Kiitos. Selvä. Steven saa vastausmahdollisuuden myöhemmin. Ähm, saatte puheenvuoron sitten lopuksi, Ravino. Kiitos. Cornelia Ernst. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Kiitos paljon viimeiselle puhujalle, joka puhui ihan kuin meidän suullamme. Kolme huomiota. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että käyköhän joskus – komissiossa tai muiden joukossa sellainen tunne, että tulisi vähän häpeän tunnetta. Eikö heitä hävetä se, mitä täällä kertovat tai haluavat meille selittää? Sehän on paremman tiedon ja ymmärryksen vastausta. Tämä on epäinhimillistä. Eikö teillä ole minkäänlaista moraalia kaiken tämän hölynpölyn lisäksi, mitä esitätte. Minä olen järkyttynyt. Tämä on häpeä EUlle. Tämä on häpeä jokaiselle, joka täällä istuu ja selittää. Tuollaista pitää meitä ihan tyhmänä, että tällaisessa maailmannousupisteissä voisi olla jotain inhimillistä. Miten palauttamiskieltoa halutaan toteuttaa? Sen haluaisimme tietää. Miten ylipäätään täytäntöön pannaan tätä, näitä uusia ajatuksia? Toiseksi, haluaisin tietää, tiedättekö ylipäätään, No varmaan tiedättekin, miten Libyan rannikkovartiosto toi, toimii. Pohjois-Libyan hallitus, jos näin sanotaan. Tiedättekö, mitä siellä tapahtuu? Siellä varastetaan tavaraa, ihmiset altistetaan kidus, kidutukselle. Ja kolmanneksi haluaisin tietää, Puhuitte näistä valvotuista keskuksista. Yleinen tällainen pidätys, hän ei käy, pitäisi ottaa henkilökohtaiset olot huomioon. Miten tämä turvataan? Miten tämä toteutuu? Miltä pohjalta tätä toimintaa nyt toteutetaan? Näihin kysymyksiin haluaisin mielelläni vastauksen. Muuten minäkin häpeän sitä, mitä te täällä esitätte. Niin kollegat, tiedoksi vain. Tulkkaus loppuu meiltä kello yksi. Jos haluatte vastauksia kysymyksiin, meidän pitää saada vastaukset myös, myös kysymyksiin, joita Moreno Laks esitti. Pyydän siis puhumaan mahdollisimman lyhyesti seuraavana edustaja Stevens. Kiitoksia. Kollegat, viittaan nyt oikeudellisen yksikön esitykseen. Mehän olimme katsoneet Australian mallia, jossa nämä ihmiset palataan edelliseen maahan, josta olivat tulleet ennen, ennen kuin he olivat lähteneet merille. Ja olen nyt huomannut, että lausunnossa on vahvistettu tätä periaatetta. Ja sitten maahanmuuttaja on pelastettu väriltä, meriltä ja heidät pitää vielä sitten turvalliseen satamaan. Tätä ei ole määritelty kunnolla ja silloin näitä ihmisiä voidaan viedä myöskin kolmansiin maihin vastaanottokeskuksiin. Frontex on kouluttanut Libyan var- rannikkovartiostoa ja meidän täytyy tehdä sopimuksia kaikkien maiden kanssa. Silloin voitaisiin välttää hukkumiset. Jos jäsenvaltiot toimisivat tehokkaammin ihmissalakuljettajia vastaan, niin silloin voitaisiin välttää kaikki tällaiset kuolemantapaukset. Mutta Euroopassa on vapaa avointen rajojen politiikkaa. Kaikki haluavat tulla tänne hakemaan sosiaalisia etuja. Tämän täytyy muuttua. Meidän täytyy rahoittaa ja rakentaa näitä keskuksia kolmansiin maihin ja varmistaa, että siellä on turvallinen vastaanotto heille. Kiitos. Judith Sargentini. Judith Sargentini. Kiitos puheenjohtaja. Sääli, että oikeuspalvelujen kanta ei ole julkinen, koska tässä tulee sitten näitä mielipideeroja. Minusta tässä puuttuu tämä perusnäkökohta, että jos meillä olisi turvakeskuksia Pohjois-Afrikassa. Sellaisia todella turvallisia paikkoja, joissa oli todella toimiva turvapaikkajärjestelmä. En koska, että monet ihmiset vastustaisivat tuota. Mutta oikeuspalveluiden kannat ja komission kannat voi kääntää vaikka yleisalaisiin, mutta asia on, että tämmöisellä turvasatamia Pohjois-Afrikassa ei ole. Voimme tehdä eroon avamerien meidän alueen, heidän alueen kanssa. Mitään turvasatamia ei ole. Ja sitä problemaattista kun oli, kun oli tämä laiva, joka oli painavan lipun alla ja misratassa. Ja siellä turvapaikanhakoja ja pakolaisia väkivaltaisesti postettiin laivasta, jos tavaralähetykset Välimerellä – lukevat useammin ei-Euroopan lipun alla, koska siinä kierrettäisiin ne ongelmat, että ihmisiä jouduttaisiin pelastamaan ja viemään turvasatamaan. Se tosiasia, että tämä Panama alun alus kertoi pakolaisille ja maahanmuuttajille, että he menivät Maltaan tai Italiaan, mutta loppujen lopuksi he menivät Misraataan, jossa sieltä aluksesta postettiin, rahdattiin sitten autoja. Tämä on todella turhattavaa, mutta jos jotkut tavaraliikenneyritykset alkaa tehdä näin, meillä olisi taas uusi vakava humanitaarinen ongelma. Ulkohdepalvelut pyydän, anteeksi, en, en usko, että te näette, ymmärrä ihan oikein eroa salakuljettamisen ja ihmiskaupan välillä. Kun te puhutte ihmiskaupasta silloin, kun kysymys on salakuljettamisesta, niin keskustelut vaikeutuvat. Määritelmät ovat avain kysymys tässä keskustelussa. Ja sitten kansainvälinen maahanmuuttojärjestö. Meillä oli tapaaminen teidän ja äh, UNHCRn kanssa Kamrassa syyskuussa ja muotoilin huoleni siitä, että lähinnä olitte hyvin suosio, suopeo neuvostolle koskien näitä maihin nousupisteitä. Minä, olen tässä kirje hollantilaisesta ministeriltä senaatin, jossa he jatkuvasti puhuvat työstä, jonka tekevät IMN ja Ohensaaren kanssa, jotta tästä maihin nousupistejärjestelmästä tulisi toimiva. Minä uskon, että on ovien takana syyskuussa että olette itsekin järkyttyneitä, kuinka te annoitte periksi neuvoston unelmalle tai painajaiselle painoissa pisteessä. Halusimme selkeytyksen sitä, että ette ole menossa tuohon suuntaan. Koska minun mielestä IOM tai ON ei pitäisi toimia. Loppukysymys, puheenjohtaja. olisiko meillä mahdollisuus perehtyä oikeuspalveluiden kantaan? Ja miksei sitä voisi tehdä julkista enää, miksi sen pitäisi olla sellainen? Chef. Juudet vastaan tuohon. Me jatkamme sitten englanniksi, kun saadaan vastaukset. Edustaja Koster. Ja, danke Claude. Ähm, Kiitos Claude. Jotenkin tätä valiokuntaa halveksutaan – jos tällaisia kertomuksia kerrotaan ihmisistä, jotka ovat paineet Libyasta. Kolme kysymystä. 20. marraskuuta Divin konttialuksessa oli pakolaisia Libyasta ja heidät pakotettiin poistumaan laivasta tahtoaan vastaan. Eli IOMn edustajalle kysymys. Eikö ollut mahdollista olla paikalla, jotta voitaisiin turvata näiden ihmisten tilanne ja oletteko yhteydessä näihin ihmisiin ja voitteko kertoa heidän tilanteestaan jotain? Ja toinen kysymys. Me tiedämme, että säännöllisesti ihmisiä kuolee näille pidätysleireille. Onko meillä tietoa kuolin syistä, miten näitä ihmisiä on käsitelty ja mistä näitä lukuja sitten voi saada nähtäväkseen? Kiitos. Kiitos. Nämä ovat kaikki hyvin vakavia kysymyksiä. Tämän pahoittelen, että joudun rajoittamaan puheaikaa. Se Kienge. Eh, grazie Claude. Kiitos Claude. Minullakin on kolme lyhyttä ja konkreettista kysymystä. Ensimmäiseksi se, että 34 000 ihmistä on evakuoitu ja sanottu, että asiassa on edistytty. Näiden 34 000 ihmisen lisäksi, jotka on evakuoitu Libyasta, on kaiken kaikkiaan noin 600 000 ihmistä. Eli haluaisin tietää, tiedättekö tämän, eli näissä keskuksissa niiden ulkopuolella on ihmisiä, koska 34 000 ja 600 000, niin ne ovat aika erilaisia lukemia. Ja sitten toinen asia, solidarisuuden kriminalisointu solidarisuutta ei voi ottaa panttivangeksi. Ja se, miksi näitä laivoja ei ole päästetty satamiin, niin niihin on keksitty eri syitä. Ja tällä tavalla sitten on muillakin tavalla rikottu sääntöjä. Ja ikävä kyllä tämä vaikuttaa siihen, miten nähdään koko tämä ilmiö, ja tämä johtaa rikollisuuteen solidaarisuuden sijasta. Usein yhdistetään – maahanmuutto ja ihmiskauppa, niin onko teillä jotain myönteisiä tuloksia, ja jos on, niin miksi sitten yleistetään kaikki asiat, vaikka voisimme aivan hyvin katsoa, mitä on tapahtunut. Eli mistä syystä on nyt ryhdytty yleistämään näitä asioita tällä tavalla? Kiitos oikein paljon Cecil. Nyt edustaja Jurek, viimeinen kysymys ja sitten vastaukset paneelilta. Ochrona granic to jest... Kiitoksia rajansuojelua. Se vaikuttaa myös kansallinen lainsäädäntö. Tässä on kysymys oikeusjärjestelmän toiminnasta. Kysymys on oikeusjärjestelmän toiminnasta. Oikeutta pitää kunnioittaa. Me näemme paineita komissiolta muuta, että rajoista hankkiudutaan eroon maahanmuuttokriisin aikana puhumme ihmisten kunnioittamista, mutta ihmisten kunnioittamiseen kuuluu myös lainsäädännön ja yhteiskunnan lakien kunnioittaminen. Ja tämä kriisi on pitkä ja pitkälti seurasta eu politiikkojen julkilausumista. He rohkaisivat ihmisiä tekemään näitä vaarallisia maahanmuuttopäätöksiä. Ongelma olisi ollut pienempi ja olisi pienempi tulevaisuudessa. Ja silloin voisimme auttaa ihmisiä paremmin. Älkää rohkaisko ihmisiä jättämään kotinsa tai päättymään epäsäännönmukaiseksi maahanmuuttajiksi. En halua arvostella niitä, jotka ovat puhuneet täällä. Mä haluan, että löydämme ratkaisuja raatamme ongelmia. Selvä, kiitos. Ja nyt pyydetään kollegalta vastauksia. Erityisesti komission kollegoille ja ulkosuhdehallinnon kollegoille. Kukaan ei yritä tehdä epämiellyttävää tästä tilanteesta. Pyydän siis tiukkoja keinoja, kun puhutaan Libyasta. Olen käynyt siellä – jäsenet ovat käyttäneet aikaa ja vaivaa tämän asian hoitamiseen ja puhuvat kokemuksesta tässä kysymyksessä. Pyydän, että suhtaudutte näin tähän asiaan ja vastaatte täsmällisesti näihin kysymyksiin. Ensin komissio. Mr. Chairman, I have a number of uh, questions to reply. I try to, to give an order. First of all, uh, I would like to go back and then give a, a reply, which is not a promise, but I will try to, to uh,